Thank you, colleagues. If you can please take your... Hyvät kollegat, istutukaa paikka. I still see colleagues um, uh, greeting each other. But please take your seats. Thank you. So, colleagues, um... Hyvät kollegat, kaikille oikein hyvää uutta vuotta. Erittäin mukava nähdä teidät kaikki täällä. Ja me aloitamme tänä aamuna yhteisellä kokouksella Libe- ja Konto-valiokunnat. Ja jos teillä ei ole tähän esityslistaan huomautettavaa, se voidaan hyväksyä. Meillä on sähköinen äänestys Kont-valiokunnan kollegoille myös. Jos teillä ei ole äänestyskorttia mukana, niin ilmoittakaa siitä heti me voimme siis äänestää. Tervetuloa Rouva Gresle kontvaliokunnasta. Tämä on unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjuntarikosoikeudellisin keinoina. Ja tässä annan puheenvuoron ensimmäiseksi toiselle puheenjohtajalle ja sitten yhteisesittelijä Lopes Aguilarille voitte puhua hiukan tästä äänestyksestä toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstissä. Rova Gresle, haluatteko te sanoa muutama sana? Kiitos, oikein hyvää huomenta ja mitä parhainta uutta vuotta myös kontvaliokunnan puolesta. Tämä on kyllä nyt ihan historiallinen hetki, hyvät naiset ja herrat, historiallinen hetki Euroopan unionille. Tänään päätämme asiasta, jota olemme valmistelleet neljä ja puoli vuotta, oikeastaan 20 vuotta KONT-valiokunnassa. Ja nyt onkin kyllä oikea hetki todeta, mitä olemme saaneet aikaan. Tämä on itse asiassa ensimmäinen askel, kun puhutaan itse asiassa taloudellisen syyttäjän viranomaisen luomisesta. Tässä todella EUn taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunta rikosoikeudellisin keinoin on kyseessä. Ja tässä kohdistuu nyt tiettyä painetta tämän direktiivin kautta jäsenvaltioihin harmonisoida lainsäädäntöä. Neljä ja puoli vuotta tätä on nyt käsitelty. 2012 kesällä työ alkoi. Kyse on ää, ähm, Euroopan syyttäjäviranomaisesta viranomaisesta sen oikeusperustasta. Itse asiassa neuvostollahan on käytännössä yksin toimivalta tässä asiassa. Sen haluan kuitenkin tänään sanoa, että kun me Euroopan parlamentissa puhallamme yhteen hiileen ja pysymme yhtenä rintamana, niin olemme kyllä aivan lyömättömiä. Ensinnäkin haluan kiittää yhteisesittelijä Lopes Akilaria, myös edustaja Sipeliä, joka osan aikaa oli vastuussa tästä asiasta. Lisäksi haluan kiittää Slovakia puheenjohtajavaltiona Kudlarik ja Kunossik Slovakian edustajina huolehtivat tästä. Samoin haluan kiittää Italian, Latvian ja muita puheenjohtajavaltioita ja itse asiassa neuvostossa monet virkamiehet ovat tehneet kovasti työtä. Kamini Purozzoli, Luca de Mateis, Lorenzo Salazar, Olga Zaile ja Inga Menasse Alankomaista, Bon ja Fransen. Ja haluan todeta, että nämä virkamiehet, nämä jäsenvaltioiden edustajat ovat mm, kyllä pitkälti ansioituneet tässä asiassa ja heitä on pitkälti kiittäminen siitä, että asiassa on päästy eteenpäin. Ja komissiosta eh, Schröder, Ulrich, Hoffman, Nikolai ja eh, Janka olivat eh, vastuuvirkamiehiä. Lisäksi haluan kiittää sihteeristöämme, oikeudellista yksikköä sekä lingvistijuristeja heidän avustaan. Mielestäni nyt olemme saaneet aikaan hienon kompromissitekstin josta voimme olla ylpeitä. Sellaiset tapaukset, joissa vahinko ja petoksen suuruus on ollut vähintään 10 miljoonaa ja joka on kohdistunut vähintään kahteen jäsenvaltioon, on nyt kynnysarvona. Ja te tiedätte, että juuri tällaisissa asioissa nyt ainakin rajat ylittävä yhteistyö kannattaa. Meillä oli tässä moniakin kantoja kaskessamme, mutta olemme saaneet toden totta paljon aikaan. Artikla 4 on itse asiassa valitettavasti poistettu, mutta asia voidaan hoitaa toista kautta. Tässä on tiettyjä kynnysarvoja, tämä 100 000 euroa muun muassa, mutta katsomme, että tämä sitten on sitova kaikille jäsenvaltioille – Samoin on puhuttu rikosten vanhenemisesta viisi vuotta ja kahdeksan vuotta, jota me vaadimme, tulee itse asiassa sitten väliarviossa uudelleen tarkasteluun. Asiasta päätettiin varhaisessa toisessa käsittelyssä tai sen varhaisessa vaiheessa ja Euroopan parlamentilta pyydetään nyt sitten hyväksyntää ilman tarkistuksia ja tältä pohjalta neuvosto voi tehdä päätöksensä. Kyllä tämä on historiallinen hetki, hyvät naiset ja herrat. Kiitän siitä, että sain mahdollisuuden tämän todeta. Ja lämpimät kiitokseni kaikille yhteistyöstä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ennen kuin äänestämme, haluaisin kysyä, haluaako herra Lopez Aguilar esittelijänä puhuisi. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja toivottaa kaikille onnea ja menestystä vuodelle 2017. Ja totta kai allekirjoitan tässä joka ikisen sanan, jonka kollega Gressle tässä juuri sanoi. Hän on ollut siis tässä tosiaan esittelijänä ja tämä asia on koko parlamentille äärimmäisen tärkeä asia. Nyt meillä on viimeinen mahdollisuus hyväksyä PIF-direktiivi ja totta kai suosittelen voimakkaasti, että menemme tässä eteenpäin. Tämä on ollut todella monimutkainen asiakokonaisuus aivan alusta lähtien. Tässä on nyt mennyt jo neljä vuotta, mutta on totta, että tämän taustat mm, tulevat pidemmältä. Meidän on pitänyt selvitä tässä esteestä, joka tuli esille, eli ALV-veron mukaan otto. Se oli aivan keskeinen tälle direktiiville. Arvonlisävero voi näin olla merkittävä vara. Me neuvottelimme pitkään Ja todella pyrimme siihen, että EPPO, Euroopan virasto, hyväksyttäisiin. Totta kai sopimus on jälleen kompromissi, se ei ole täydellinen, mutta tässä luodaan nyt perustaa Euroopan viraston toiminnalle ja rikosoikeudellisten keinojen käyttämiselle näissä tapauksissa. Tässä toimitaan nyt oikeaan aikaan. EPPO-neuvottelut ovat äärimmäisen hankalassa vaiheessa, joten me tässä tavallaan helpotamme EPPOn eteenpäin viemistä lähitulevaisuudessa. Ja jotta EPPO kehityskulkua voidaan tukea, niin sanoisin, että tältä osin sopimus on tasapainoinen. Arvonlisäveropetokset ja se, että syyttäjänvirasto ja Senalaiset petokset otetaan mukaan kahden vuoden päästä tehtävään tarkistukseen ja katsotaan vanhemmisaikoja ja maksimirangaistuksia on tasapainoinen hyvä kompromissi. Ja haluan tässä kiittää nyt lämpimästi parlamentin eri yksiköitä, sihteeristöjä ja kaikkia niitä henkilöitä, jotka ovat olleet työssä mukana kaikkien näiden vuosien aikana. Gressle, ja minä itse olemme mukana. Kiitos tuesta. Thank you very much. Kiitoksia eh, kovasti. Haluan kiittää kumpakin valiokuntaa nyt ja siirrymme äänestämään. Ja eh, tämä eh, teksti, joka äänestetään yhtenä äänestyksenä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 47 puolesta, 8 vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut kaikille asianosaisille. Uh, Hyvät kollegat, Rouva Gresle ja minä lähetämme nyt kirjeen Maltalle puheenjohtajavaltiolle, jossa otetaan esiin, että jos neuvosto hyväksyy, me suosittelemme, että äänestetään tai hyväksytään ennen toista käsittelyä. Kiitoksia erittäin paljon toiselle puheenjohtajalle Rouva Greslelle. Hyvät kollegat, nyt kun KON-valiokunnan jäsenet ovat lähdössä, me voimme hyväksyä LIBE-valiokunnan esityslistan. Jos ei ne kenelläkään ole mitään sitä vastaan, voimme hyväksyä sen. Ja pyytäisin hiljaisuutta. Kollegat ovat nyt poistumassa. Meillä on täällä muutama ilmoitusasia. let me make the... Uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point of order? Gabriel, uh, olkaa hyvä. Uh, anteeksi, uh, nyt uh, meillä pitäisi olla viisumiasioista vielä toinen äänestys. Me tulemme siihen kyllä myöhemmin. Me tulemme tähän toiseen äänestykseen myöhemmin. Se on kohta viisi esityslistalla. Älkää huolestuko, emme ole unohtaneet sitä. We're just going to make some uh, chairs announcements and then... Muutama ilmoitus ja sitten menemme äänestykseen. Hyvät kollegat, äh, hiljaisuutta, koska minulla on muutama ilmoitusasia olkaa hyvä, kun poistutte, poistukaa hiljaa salista. Hyvät kollegat, ensimmäisenä ilmoituksena Tämä on ensimmäinen kokous terroristi-iskun jälkeen 19. joulukuuta Berliinissä. Varmasti kollegat muistavat että 12 eh, henkeä sai surmansa ja yli 40 loukkaantui. Haluaisin avata kokouksen kunnioittamalla uhreja, heidän perheitään, saksalaisia kaikkinensa ja eh, viranomaisia Saksassa. Niin kuin tiedätte, hyvät kollegat, meidän käytäntömme mukaisesti tässä valiokunnassa me haluamme ilmaista osanottomme eh, ja sympatiamme, kun tällaisia tapahtuu tapahtuu. Haluan vakuuttaa, että meidän solidaarisuutemme ja sympatiamme kohdistuu nyt eh, uhreihin. Ja jos sopii, niin haluaisin pyytää, että kunnioitamme tätä muistoa minuutin hiljaisuudella. Kiitoksia. Hyvät kollegat, en muita ilmoituksia. Esittelijät Rapini, äh, S ja D, äh, täytäntöönpanopäätökset äh, tiedonvaihdosta. Ähm, Tanskassa tapahtumien jälkeen. Ja tässä uudet psykoaktiiviset aineet, Era Fontana esittelijänä ja sitten delegoidut säädökset 14.11.2014 koordinaattorit sopivat, että pidennetään määräaikaa vastalauseille joulukuun loppuun ajatellen komission delegoituja säädöksiä 30. 2016 yhteinen seuranta ja arviointipuitteisto, joka tulee asetuksessa 514 2014 Euroopan parlamentin neuvoston mukaisesti eh, tarkoituksena eh, tuo eh, rikollisuutta ja kriisinhallinta. Emme ole saaneet vastalauseita tähän mennessä ja live-kokous 8. joulukuuta. Siinä kolme uutta äh, delegoitua säädöstä esiteltiin äh, lisäyksistä äh, liitteisiin asetukseen 98-2013 määräaika vastalauseelle 14. joulukuuta. Emme saaneet niitä ja sitten voimme hyväksyä pöytäkirjat 15-16 helmikuuta, 8. syyskuuta, 10. lokakuuta 2016. Jos ei ole vastalauseita, ne voidaan hyväksyä ja sitten voimmekin siirtyä seuraavaan kohtaan Kyseessä on sähköinen äänestys. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja kolmannet maat, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, Georgia äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa sovitusta tekstistä 13. joulukuuta viimeinen kolmikantaneuvottelu Koreperin vahvistus 20. päivä ja me menemme äänestämään tästä asiasta, mutta haluaisin kysyä, haluat Haluaako esittelijä vielä puheenvuoro ennen äänestystä? Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari viestiä ensinnäkin. Haluan kiittää kaikkia kollegoja eri poliittisista ryhmistä tuesta. Me, me sanoimme aivan alusta, että Georgia täyttää kaikki kriteerit ja nyt on aika, että Euroopan unioni eh, tekee kaikensa, jotta Georgian kansalaiset voivat vapaasti matkustaa EU-ssa eh, lyhyen ajan matkoillaan. Ja toiseksi eh, vetoomus neuvostolle, jotta nopeasti mennään eteenpäin teknisissä asioissa, jotta voidaan äänestää eh, helmikuun täysistunnossa. Tästä hyvin selkeä viesti kaikille Georgian kansalaisille. Kiitos. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Gabriel. Kiitoksia näistä viesteistä. Ja jos ei ole muita puheenvuoroja, niin voimme mennä äänestämään suoraan tästä tekstistä. Ja äänestys alkaa. Um, Hyvät kollegat, pyytäisin, että EPP, EPP e muuttaa äänestysmääräänsä. Siellä on kaksi liikaa niin innokkaasti tässä uusi vuosi aloitetaan. Ja nyt on vielä yksi ylimääräinen EPPllä, eli yksi kollega sieltä vielä pois. Edelleen yksi ylimääräinen. Jos sieltä nyt voisi joku poistua, sitten voimme hyväksyä. Eli e, yksi vähemmän pitäisi saada epp äänestäjiä. Nyt asia on kunnossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ja äänestys päättyy. Hyväksytty 42 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Hyvät kollegat, nyt eh, Kohta kuusi, Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Maltan painopisteiden esittely oikeus- ja sisäasioiden alalla. Toivotan tervetulleeksi ähm, ministeri Carmelo Abelan, äh, sisäasiain ja kansallisen turvallisuuden ministerin, ja Owen Bonicin. Äh, hän on Maltan äh, oikeus-, kulttuuri- ja paikallishallintoministeri. Te olette lämpimästi tervetulleita ja haluan toivottaa eh, oikein hyvää puheenjohtajuuskautta Maltalle. Erittäin mukavaa, että kumpikin eh, olette täällä nyt. Meillä on rajallisesti aikaa, joten haluan varmistua siitä, että aloitamme eh, ajoissa. Haluaisin aivan ensiksi pyytää teitä kumpaakin puhumaan lyhyesti ja sen jälkeen meillä on ensimmäinen kysymyskierros. Koordinaattorit eri poliittisista ryhmistä voivat kysyä kysymyksensä ja sen jälkeen jäsenet. Jos pystytte sitten pitää oman puheenvuoronne melko tiiviinä ja lyhyenä. Tällä tavoin voimme keskustella pidempään ja voidaan kysyä, esittää enemmän kysymyksiä. Mutta jälleen kerran tervetuloa teille kummallekin. Ja ehkäpä ministeri Abela aloittaa nyt omalla puheenvuorollaan. Olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja Moraes, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minulle on suuri ilo tulla esittelemään teille Maltan puheenjohtajakauden painopistealueet. Näiden viimeisten äh, kuuden vuoden aikana äh, Eurooppa on nauttinut äh, hyvinvoinnista ja tästä kiitämme tietenkin Eurooppa-aatteen sanansaattajia. Monet ovat kuitenkin olleet tässä myös skeptisiä, epäileviä. Nyt 60 vuoden jälkeen me olemme Euroopan unionin pienin jäsenvaltio ja meillä on tilaisuus toimia neuvoston puheenjohtaja valtiona. Ja näinä aikoina me nyt yhdessä olemme saavuttaneet hyvin paljon ja haluamme säilyttää kaikki nämä saavutuksemme ja tietenkin ajaa tätä hanketta kansalaistemme edun nimissä. Tämä on myös hyvä tilaisuus katsoa tulevaisuuteen Euroopalla. Eurooppa tarvitsee nyt uutta tuulta purjeisiinsa. Viimeaikaiset kehitykset Euroopan unionissa ovat selvästi osoittaneet, että Euroopan unioni, unionin on lähennyttävä kansalaisia ja että sen täytyy viestiä tärkeistä toimista, entistä tehokkaammin toimista, joihin ryhdytään. Ja lisäksi meidän on tarjottava kansalaisillemme paremmat mahdollisuudet, meidän on tarjottava heille mahdollisuudet toteuttaa itseään ja pyrkimyksiään. Poliittiset tapahtumat äh, vaikkapa viime vuodelta ovat äh, vaikuttaneet meihin äh, syvällisesti. Me tarvitsemme kiireellisesti välttämättä uudistuksia. Meidän on tultava jälleen lähemmäs kansalaisiamme ja meidän on todella oltava hyvin selkeitä viestiessämme tästä. Eurooppa-hanketta on jatkettava ja Malta tulee ja haluaa antaa oman panoksensa äh, tälle työlle. Voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajaa kautemme aikana neuvostossa ja yhteistyössä Euroopan parlamentissa tulemme tekemään kaikkemme Euroopan unionin vahvistamiseksi. Tiedämme, että kuusi kuukautta on hyvin lyhyt aika, mutta me olemme kunnianhimoisia ja haluamme todella antaa panoksemme tämän hankkeen edistämiseksi, jotta saadaan aikaan äh, kunnollisia tuloksia. Tiedämme myös, mitkä ovat vahvuutemme, niin kuin tiedämme, mitkä ovat puutteemme. Ja haluamme hyvässä avoimessa, rehellisessä ilmapiirissä tehdä yhteistyötä kaikkien eri tahojen kanssa pääministeri, varapääministeri, valtiovarainministeri ja oppositiojohtajamme ovat kaikki olleet Euroopan parlamentin jäseniä ja näin ollen ää, ymmärtävät erinomaisesti Euroopan parlamentin merkityksen. Te olette Euroopan kansalaisten edustajia ja mm, te toimitte Euroopan kansalaisten edun nimissä. Me olemme ylpeitä siitä, että juuri tällä hetkellä tässä vaiheessa olemme saaneet tilaisuuden johtaa Euroopan unionia ja neuvostoa. Ja nyt todella tässä puheenjohtajakaudellamme pyrimme, niin kuin sanoin, saamaan uutta pontta tähän Euroopan unionin työhön. Me haluamme lähentyä kansalaisia maahanmuutto, turvallisuus, sisämarkkinat, naapuruuspolitiikka, sosiaalinen inkluusio sekä merenkulku kysymykset ovat meidän painopistealueitamme. Me uskomme ja katsomme, että kansalaiset haluavat, että he saavat äänensä kuuluville. Ja hyvin pian tulette kuulemaan pääministeriämme hän tulee ensi viikolla Strasburgissa yksityiskohtaisemmin kuvailemaan vielä näitä painopistealueita. Ja minä tietenkin tässä puheenvuorossani keskityn nyt teidän valiokuntanne toimivaltaan kuuluviin kysymyksiin. Ja ensin tietenkin sisäasiat. Neuvosto tuossa odotamme että voimme antaa panoksemme Euroopan unionin työlle, jossa yhdistyvät jäsenvaltioiden ja toimielinten toimet, joiden kautta pyritään kohti yhteistä tavoitetta. Meillä on koko joukko haasteita tiellämme. Missään vaiheessa tämä tie ei tule päähänsä. Meidän on myös oltava hyvin tarkkaavaisia jatkuvasti, erityisesti nyt kun puhutaan maahanmuuttohaasteesta ja terrorismista. Ja mm, me mm, tällä hetkellä kyllä elämme hyvin haasteellisia aikoja. Siksi meidän kaikkien täytyy puhaltaa yhteen hiilen jäsenvaltioiden ja toimielinten, jotta voimme näin ihan konkreettisesti kulkea kohti yhteisiä tavoitteitamme. Maahanmuutto ja terrorismi, terrorismi uhkana aivan varmasti pysyvät puheenjohtajakaudellammekin asialistalla ihan ylimmäisinä. Kokemukset vuodelta 2016kin tätä jo varmasti osoittavat. Eurooppaan on saapunut suuri joukko maahanmuuttajia vuoden 2016 aikana. Ja näin ollen työtä tarvitaan välittömästi ja myös pidemmällä aikavälillä. Maahanmuutto tulee olemaan yksi Maltan puheenjohtajakauden painopistealueista ja pyrimme saamaan aikaan mahdollisimman paljon edistystä maahanmuuttoilmiötä käsiteltäessä kokonaisvaltaisesti ehdotukset, jotka tällä hetkellä ovat käsitteillä ja jotka tulevat uudistamaan Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Nämä ehdotukset ovat kyllä meille ehdottomia prioriteetteja. Niiden käsittely on jo edennyt ja pyrimme saamaan aikaan edistystä kaudellamme. Sitten Euroopan ehdotettu turvapaikkavirasto, EASO, Äh, mielellämme käynnistämme neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa. Meidän on tehtävä yhteistyötä ja ponnisteltava, jotta äh, saadaan aikaan tämä uusi eurooppalainen virasto, joka toimii tehokkaasti ja tarjoaa äh, tarvittavaa apua jäsenvaltioille. Eurodac-ehdotus käsittely jatkuu neuvostossa sekin ja Euroopan parlamentissa samoin. Pähkinänkuoressa tulemme puheenjohtaja valtiona pyrkimään saamaan aikaan mahdollisimman paljon edistystä kaikissa Euroopan turvapaikkajärjestelmään liittyvissä kysymyksissä ja teemme tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa niissä kysymyksissä, jotka lainsäädäntöprosessissa ovat tähän vaiheeseen edenneet. Merkittäviä askeleita toki tarvitaan, mutta niin kauan kuin ei ole sovittu yhteisiä sääntöjä vastuunjosta ja solidaarisuudesta, niin kauan asiat ovat jumissa. Ja meidän täytyy tarkastella tätä solidaarisuusulottuvuutta ja ottaa huomioon kaikkien eri osapuolten kannanotot. Näemme, että siirtolaisvirrat kohdistavat kovaa painetta koko Euroopan unionin ehkäpä tämä paino on vieläkin suurempi kuin talouden haasteet. Ja näin ollen meidän täytyy myös ottaa oppia viime vuosien kokemuksista ja huolehtia siitä, että meillä on tarvittavat välineet myös ongelmien ratkaisemiseksi, jotta kestämme myös meihin kohdistuvaa painetta. Neuvostossa puhuttiin joulukuussa vastuusta ja solidaarisuudesta – ja näiden tulevaisuudesta. Edistystä on aikaan saatu ja on löydetty yhteistä pohjaa. Ja nyt neuvostolta on pyydettykin prosessin jatkamista, jotta asiasta, siis Euroopan turvapaikkaa politiikasta saataisiin meidän puheenjohtajakautemme aikana aikaan konsensus. Meillä on kullakin velvoitteet Teemme unionin jäseninä tukea toinen toistamme eh, ja tietenkin kunnioittaa sopimuksia. Ja meidän tulee samalla kunnioittaa niitä päätöksiä, joita yhdessä olemme tehneet. Uskottavuutemmehan tässä on pelissä. Ja meidän tulee välittää oikea viesti Euroopan unionin ulkopuolisellekin maailmalle. Näin ollen puheenjohtajakaudella tulemme eh, jatkamaan jo sovittujen toimien täytäntöönpanon valvontaa ja tulemme erityisesti tukemaan Italiaa ja Kreikkaa. Ja näin ollen nämä uudelleensijoituspäätökset ja asiantuntija-avun antaminen sekä järjestelykeskusten hoitaminen ovat meillä kyllä suurennuslasin alla. Ja kun nyt äh, puhutaan äh, turvapaikkajärjestelmästä, äh, ne maat, joihin henkilöt saapuvat ja myös kauttakulkumaat tarvitsevat tukea ja samoin ne, ne henkilöt, joilla oikeutta jäädä Euroopan unioniin ei ole, on voitava palauttaa lähtömaihinsa. Meidän on toimittava myös tältä osin johdonmukaisesti. Jos äh, palauttamiskysymyksiä ei saada hoidettua, on pelko siitä, että uskottavuutemme kärsii. No ajatellaan kolmansia maita sitten, me edelleen jatkamme työtä koulutettujen kolmansien maiden kansalaisten työlupa, niin kutsuttu sininen korttikysymyksen edistämisessä. Ja Malta tulee myös seuraamaan kumppanuussopimusten kehittymistä kolmansien maiden kanssa. Kyllä, tässä on tehty viiden prioriteettimaan kanssa jo paljon yhteistyötä äh, siirtolaisvirtahallintakysymyksessä, mutta työ jatkuu muun muassa Libyan ja muiden äh, Pohjois-Afrikan maiden kanssa. Äh, ne ovat kumppaneitamme tässä kysymyksessä. Äh, maahanmuuttokysymysten ulkoinen äh, ulottuvuus äh, on tietenkin esillä. Marraskuussa 2015 Vallettassahan asiasta tehtiin päätöksiä ja keväällä tämä työ jatkuu. Vallettan huippukokous aikanaan oli erinomainen esimerkki yhteistyöstämme ja tämän yhteistyön kumppaniemme kanssa on jatkuttava kaikkien edun nimissä. EU-Turkkisopimus on tietenkin äh, tärkeä ulottuvuus sekin, ja se on vähentänyt äh, siirtolaisvirtoja Kreikkaan huomattavasti, vaikkakaan ei niitä täysin pysäyttänyt. Ja nyt meidän on huolehdittava siitä, että sopimusta kunnioitetaan jatkossakin. Kattava, kaiken kattava äh, maahanmuuttovirtojen hallinnointi on tärkeää. Tähän liittyy myös ulkorajojen vahvistaminen, ulkorajojen hallinnoiminen. Euroopan unionihan on tätä asiaa hoitanut ja kyllä myös turvallisuusulottuvuus on tässä hyvin tärkeä. Samalla täytyy muistaa tasapaino turvallisuuden ja sujuvan rajan ylityksen välillä. Kumppaniemme kanssa tässäkin teemme yhteistyötä ja älykkäät rajat-hanke on yksi esimerkki tästä. Meillähän on maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmä tulossa käyttöön joulukuussa. Neuvosto pyysi yhteislainsäätäjiä sopimaan maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmästä heinä kesäkuuhun 2017 mennessä. Ja neuvotteluja Euroopan parlamentin kanssa jo odotammekin. Sitten Euro ETIAS-järjestelmä vuoden 2017 loppuun mennessä. Ja siitäkin on tarkoitus sopia. On tärkeää, että esimerkiksi viisumivapautuksen saaneet matkustajat tunnistetaan kaikkialla. ETIAS-järjestelmä tätäkin kautta vahvistaa turvallisuutta. Puheenjohtajavaltiolla on kunnianhimoinen tavoite saada aikaan sopimus jäsenvaltioiden välillä kesäkuun 2017 loppuun mennessä ja toivomme, että vuoden jälkipuoliskolla Euroopan parlamentti voi sitten tarttua asiaan. Sitten Schengenin tietojärjestelmä, myös sitä painotamme ja sen parantamista. Se on keskeinen väline terrorismin torjunnassa. Terrorismiuhka ja näin ollen turvallisuusuhka, joka kohdistuu kansalaisiimme, on totta ja terrorismin torjunta on meillä äärimmäisen keskeinen asia sekin. Terrorismi on muuttunut viime vuosina ja nyt Euroopan unioniin kohdistuu uusia, monenlaisia uhkia ja näin ollen pidämmekin äärimmäisen tärkeänä uudistaa ehdotetun sisäisen turvallisuusstrategian täytäntöönpanoa ja ylipäätään tietojen hallintoa. Samalla tietenkin odotamme korkean tason työryhmän työn tuloksia, mitä tietojen vaihtoon ja yhteentoimivuuteen tulee. Neuvostossa pyritään vahvistamaan välineitä sen varmistamiseksi, että kansalaisemme voivat elää turvassa ja että saamme aikaan turvallisemman Euroopan. Lisäksi jatkamme työtä järjestäytyneen raskaan rikollisuuden torjunnassa ja tähän mennessähän viimeisten neljän vuoden aikana yhteistyötä rajat rikollisuuden suhteen on tehty. Ja nyt pyrimme myös tulevan neljän vuoden aikana seuraavan poliittisen syklin aikana keskittymään tähän asiaan. Meillä on äh, painava esityslista, hyvät naiset ja herrat, mutta jäsenvaltioiden tuella ja yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa uskomme voivamme äh, hoitaa nämäkin asiat ja saada aikaan edistystä kaikissa kysymyksissä Euroopan unionin ja sen kansalaisten edun nimissä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, hyvä ministeri. Ministeri Benici, pyytäisin, että pitäydytte kymmenessä minuutissa. Meillä on äh, paljon kysymyksiä, jotta, äh, jotka äh, ovat jo edustajien mielessä, joten pyytäisin pitäytymään aikataulussa. Tervetuloa teillekin, olkaa hyvä. Kiitoksia, herra Morais. Yritän pysyä puheajassani, niin pitää siitä kiinni. On kunnia, aivan kuten ministeri Abelalle ja meille kaikille. On suuri kunnia olla täällä tänään. Olemme tehneet töitä jo kauan ennen puheenjohtajakautta. Me olemme täällä parlamentin edessä ja tämä on todella kunnia. En sano tätä vain siksi, että minulta odotettaisiin, että näin sanon, vaan siksi, että uskon todella, että Euroopan parlamentti on se toimielin, jolle olemme kaikki tilivelvollisia. Usein Euroopassa tehtävää työtä pidetään teknisenä sellaisena, että se ei suoraan vaikuta kansalaisiimme. Pyrin kuitenkin selittämään kansalaisillemme, että työtämme tehdään, jotta voidaan parantaa kansalaisten elinoloja. Se, mistä tänään puhumme, oikeus- ja sisäasioissa – on asia, joka kenties aiheuttaa jakolinjoja keskuudessamme, mutta jatkamme töitämme, jotta voidaan varmistaa, että elinkeinoelämä ja elintaso Euroopassa paranee. Olen ammatiltani juristi ja uskon, että nämä asiat todella koskettavat aivan keskeisiä perusarvoja demokraattisessa yhteiskunnassa – niin, että tällä kunnioitetaan vapautta, demokraattiaa, ihmisarvoa, ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Kuten perussopimuksessa sanotaan, nämä ovat kaikille jäsenvaltioille yhteisiä arvoja yhteiskunnassa, jossa moniarvoisuus, oikeudenmukaisuus, tasa-arvoisuus ja niin edelleen ovat etusijalla. Näitä arvoja ja saavutuksia ei saa pitää itsestään selvinä. Ja kuten aikaisemmin totesin, nyt Malta on ensimmäistä kertaa puheenjohtajan paikalla. Ja me pyrimme luomaan entistä voimakkaamman Euroopan, tiivistämään yhteistyötämme entisestään, vaikka meillä onkin näkemyseroja eroja. Ja Malta haluaa tässä hengessä tarttua tähän neuvoston puheenjohtajuuteen. Vuosien aikana Malta on ollut eri kansakuntien ja mannerten välinen silta. Se on pyrkinyt yhdistämään erilaisia järjestelmiä ja perinteitä. Oma kielemme, Maltan kieli, yhdistää sekin eri perinteitä ja kulttuuripiirteitä. Yhdistämällä eri tahoja Malta pyrkii tuomaan yhtenäisyyttä ja näin syventämään neuvotteluita yhteislainsäätäjien välillä. Ja puheenjohtajakaudellamme keskitymme useisiin merkittäviin asiakokonaisuuksiin, joista haluaisin nyt puhua. Meidän pääpainopisteemme on todella se, että saamme aikaan mahdollisimman paljon edistystä kaudellamme. Tämä merkitsee sitä, että meillä on paljon tekemistä edessämme. Ja puheenjohtajakautemme aikana pyrimme myös pitämään kansalaiset kaiken keskiössä. Esimerkiksi EPPO, Euroopan syyteenvirasto, on yksi tärkeä asia. Sitten PIF-direktiivi, josta hiljattain sovittiin, ja Eurojust-asetus ovat äärimmäisen keskeisiä asioita kansalaisillemme, vaikka ne ovatkin teknisiä asioita. Ne ovat tärkeitä koko yhteiskunnalle. Ja siksi todella käärimme hihamme, jotta näissä asioissa päästäisiin eteenpäin. EPPO-asetuksessa monesta asiasta muutama pientä yksityiskohtaa lukuun ottamatta on päästy jo sopuun ja varmasti tässä päästään eteenpäin vuoden loppuun mennessä. Jotkut jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet jäävänsä toistaiseksi tämän uuden viraston ulkopuolelle. Tässä tarvitaan yksimielinen päätös ja myös parlamentin hyväksyntä. Mutta koska koko tekstistä ei ole päästy sopimukseen kaikkien jäsenvaltioiden osalta, yhdeksän jäsenvaltiota vähintään voi palauttaa tämän uudelleen neuvostolle neuvostolle ja 86 artiklan nojalla Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa voidaan palata tekstiin. En tiedä, tuleeko yhdeksän jäsenvaltiota, jotka aikovat näin tehdä. Keskustelua kuitenkin käydään ja uskon, että todennäköisesti näin myös käy. Me pysymme tiivissä yhteydessä parlamenttiin kaikissa neuvoston menettelyissä. Puheenjohtaja Valtio Malta aikoo järjestää tähän liittyvän kansallisen tason konferenssin, koska Euroopan syyteenvirasto on asia, jonka Malta haluaa saattaa päätökseen kuusi kuukautisen puheenjohtajakautensa loppuun mennessä. Eurojust, Eurojust asiassa viedään neuvostossa Latvian puheenjohtajakaudella, tai vietiin Latvian kaudella maaliskuussa 2015 asioita eteenpäin, kaikkia muita asioita kuin EPOon liittyviä, ja nyt haluamme käydä keskusteluita asiasta parlamentin kanssa. Terrorismin vastainen taistelu on edelleen valtava haaste ja painopistealue ja olemme päässeet sopuun direktiivistä, joka käsittelee terrorismin vastaista taistelua ja pyrimme hyväksymään sen. Komission tiedonannon mukaisesti terrorismin rahoituksen vastaisista toimista pyrimme myös tehostamaan sanktioita ja pesukysymyksiä. Tekninen keskustelu on jo alkanut ja pyrimme myös sopimaan vastavuoroisemmin rikoshyödyn takavarikoinnista ja muista tähän liittyvistä kysymyksistä. Sitten ECRIS, rikosrekisterijärjestelmä on toinen asia, jota halutaan edistää tehokkaasti. Aiomme seurata myös sähköistä näyttöä, siihen liittyviä kysymyksiä – Viisumivapautuksesta jo keskusteltiin tänä aamuna ja on hienoa, että parlamentti ja neuvosto ovat päässeet sopuun siitä, että nykyinen keskeytysmekanismi otetaan uudelleen tarkastelun kohteeksi. Slovakian puheenjohtajakaudella näin tehtiin ja tämä on ennakkoehto sille, että voidaan mennä viisumivapautuksissa eteenpäin. On hienoa, että viisumivapautuksessa Georgian osalta on päästy myös edellisellä puheenjohtajakaudella sopuun. Ja Malta keskittyy siihen, että Ukrainan osalta voitaisiin toimia samoin tiivissä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Ja samalla seuraamme Kosovon ja Turkin kehityskulkuja siinä, kun ne pyrkivät täyttämään viisumivapautustoimintasuunnitelman kriteereitä. Nämä kysymykset ovat hyvin lähellä Euroopan parlamenttia ja Slovakian puheenjohtajakaudella asiassa toimittiin ja me todella tuemme sitä työtä, jota he saivat aikaan. Tuemme sitä, että neuvoston vuoropuhelu on jatkettava. Neuvostossa tunnustetaan se, että vuoropuhelua tarvitaan ja me pyrimme varmistamaan, että vuoropuhelusta tulee mahdollisimman hyödyllistä. Uskomme, että Euroopan parlamentilla ja neuvostolla on sama tavoite, eli että osoitamme sitoumuksemme pitää kiinni ja tehostaa oikeusvaltioperiaatteen toteutumista eu ja sen jäsenvaltioissa. Toivottavasti jatkossakin tuette meitä. Totta kai voimme olla yhtä mieltä joistakin asioista ja eri mieltä muista, mutta olen vakuutunut siitä, että yhdessä voimme päästä eteenpäin niin, että hyödytämme kansalaisiamme, yrityksiämme, yhteiskuntiamme kokonaisuudessaan. meidän pitää osoittaa, että Eurooppa toimillaan voi saada muutosta aikaan. Ja haluan vielä tässä todeta, että olemme todella vakuuttuneita toimimaan välittäjän roolissa, kuten Malta aina on tehnyt. Näin haluamme jatkossakin tehdä, jotta eurooppalaiset painopistealueet toteutuvat. Jotta haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti ministeri Benici kummallekin teistä. Paljon kiitoksia. Varmasti paljon valmistelutöitä on jo tehty puheenjohtajuuskautta ajatellen. Kiitoksia erittäin kovasti näistä puheenvuoroista ja nyt voimme esittää kysymyksiä. Meillä on ylimääräinen puheenjohtajakokous, johon minun pitää mennä tästä kesken kaiken ja Ginka Kalla ottaa ohjat käsiinsä siksi aikaa. Ensimmäiseksi kysyvät koordinaattorit. Pyytäisin, että pysytte kahdessa minuutissa. Kaikki ovat täällä puhujalistalla. Ensimmäiseksi Rova Metsola ja sitten sen jälkeen Rova Gallota puheenjohtajuuden. Thank you. Kiitoksia kovasti näistä esittelyistä ja Maltan puheenjohtajuuskausi, se on erittäin, olen erittäin ylpeä tällä hetkellä, kun me voimme nyt edustaa näitä kansalaisia, jotka ovat sitä mieltä, että Malta voi onnistua Euroopassa huolimatta eh, maantieteellisestä todellisuudesta. Ja vaikka vastustettiin alkuunsa, haluaisin kysyä eh, ministeri Abelalta eh, maahanmuutosta ja Dublinin uudistuksista. Oletteko tyytyväisiä neuvoston ehdotuksiin? Oletteko valmis nyt yhtymään meihin parlamentissa niin, että voidaan, halu, voidaan ajaa takaa solidaarisuutta mitä äh, sääntöjä ajatellen yksimatkustavia äh, alaikäisiä äh, teillä on mielessänne. Voitteko kertoa, herra Bonici, mitä teillä on mielessänne ajatellen, mihin haluatte mennä Maltan kauden aikana tässä asiassa? Ja te tiedätte, että Panama-paperit, skandaalit on meneillään ja Malta Mm, ja muutkin Euroopassa ovat huolissaan, minkälaisia uusia ehdotuksia on teidän kaudellanne tulossa, jotta voidaan, voidaan rauhoittaa kansalaisia. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Sipä. Thank you much. Kiitos. Aivan ensin haluaisin vielä kysyä maahanmuuttopolitiikasta, tästä vastuullisuudesta ja solidaarisuudesta. Solidaarisuudesta nimittäin äh, on puutetta tällä hetkellä. Ja miten Malta puheenjohtajavaltiona pyrkisi saamaan useammat jäsenvaltiot mukaan tähän Kyllä mielestäni aika kyynistä se, että jotkut jäsenvaltiot eivät suinkaan avoimesti kieltäydy ottamasta pakolaisia, mutta luovat sellaiset elinolosuhteet heille, että pakolaiset lähtevät näistä maista, jos ihmiset eivät saa, siis edes ne, joille turvapaikka on myönnetty, jos he eivät saa mahdollisuutta työskennellä, hankkia työpaikkaa, elättää itsensä, niin tietenkin he lähtevät maasta. Samaan aikaan sitten puhutaan uudesta turvapaikkajärjestelmästä, puhutaan seuraamuksista eh, niille pakolaisille, jotka eivät jää siihen maahan, johon heidät on määrätty. Ja tilanne on sellainen, että tällä hetkellä pakolaisia kuolee Euroopassa. He eh, jäätyvät kuoliaaksi, elävät teltoissa, konteissa vailla lämmitystä, eikä nyt puhuta mistään maailman köyhimmistä maista, kun nyt puhutaan EU-maista. Ja olen hyvin tietoinen siitä tosiasiasta, että Euroopan maiden taloudellinen tilanne vaihtelee, mutta onko todella täysin mahdotonta sopia vähintäänkin siitä, että jonkinnäköiset ihmisarvoiset elinolosuhteet luodaan EU-hun saapuville ihmisille. Minkälainen poliittinen strategia teillä on, että voitaisiin kunnioittaa edes joitain humanitaarisia standardeja ja periaatteita? Mitä yhteistyö kolmansien maiden kanssa tulee? Olen kyllä ihan samaa mieltä kanssanne sen tarpeellisuudesta. Ja mielelläni kuulisinkin teiltä vielä lisää siitä, mitä kriteereitä sovellatte yhteistyössä – Äh, kolmansien maiden kanssa ja minkälaista yhteistyötä haluaisitte niiden kanssa ja miten äh, toivoisitte äh, parantavan lähtömaiden halukkuutta ottaa vastaan omia kansalaisiaan, jotka palautetaan, kun heille ei turvapaikkaa Euroopassa ole myönnetty. Roberta Metsolan kysymys vielä. Hyvin tiedätte, että haluaisimme Euroopan syyttäjäviranomaisen. Me parlamentissa sitä haluaisimme, mutta samalla ajattelemme, että ei ole järkeä luoda uusia toimijoita, uusia toimielimiä, jos niille ei tarjota toimintamahdollisuuksia. Te olette siis optimistinen, mutta äh, uskotteko, että jäsenvaltiot ovat valmiit äh, jatkamaan tätä yhteistyötä? Kiitoksia Rova Wikström. And thanks to you. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia ministereille siitä, että tulitte tänään tänne kanssamme. Kiitos myös mielenkiintoisista keskusteluista, joita meillä on jo ollut ja joita varmasti tulee myös lähipäivinä. Kiit- onnittelut myös nyt siitä, että hoidatte puheenjohtajutta näin hankalina aikoina. Me luotamme teihin ja näemme, että Maltan puheenjohtajakausi voi tarjota useita mahdollisuuksia siinä, että vihdoin uudistetaan ja muutetaan eurooppalaista yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Tätä todella tarvitaan. Tätä kansalaiset meiltä todella odottavat ja odotamme teiltä tukea ja apua ja arvostamme päättäväisyyttänne ja tukeanne tässä asiassa. kollegat puhuivat jo pakolaistilanteesta, enkä halua toistaa sitä, mitä Birgit juuri sanoi. Esimerkiksi siitä, että ihmisille pitää tarjota mahdollisuus elämään siihen, että he pystyvät kotoutumaan, elättämään itsensä mahdollisimman nopeasti, jotta toissijaista muuttoliikettä ei synny. Se on tämän koko ehdotuksen ydin. Mutta on muitakin kysymyksiä, joihin pureutua. Schengenin tietojärjestelmä kaikkinensa on yksi niistä. Ja haluaisin nyt puhua suoraa kieltä. Schengenin alue on arkaluontoinen. Jo usean vuoden ajan Euroopan parlamentissa olemme olleet äärimmäisen huolissamme Maltan järjestelmästä, joka koskee yksittäisiä sijoittajia – sitä, että rahalla saa passin ja pääsyn koko Schengenin alueelle. Jo yli 700 henkilöä on Maltan toimien kautta investointeja, sijoituksia ja lahjoituksia vastaan saanut passin Schengen-alueelle. Heistä suurin osa on kotoisin lähi ja entisestä Neuvostoliitosta. Toinen järjestelmä on tulossa käyttöön. Tämä koskisi kiinalais, Kiinan kansalaisia sijoittajia sieltä. Kun katsomme pakolais- ja maahanmuuttokysymyksiä ja sitä, miten ihmiset saavat mahdollisuuden pelastaa elämänsä Euroopassa on aika erikoista, että Maltassa toimitaan tällä tavoin. En halua nyt tuomita teitä, mutta haluaisin kuulla teiltä selityksiä sille, miten on mahdollista, että jatkatte tähän malliin, kun näemme, että ihmis, ihmisillä on tarve päästä turvaan Eurooppaan, että he voivat saada uuden mahdollisuuden elämään. Ehkäpä ei ole oikea painopiste nyt antaa tällaista entistä laajempaa mahdollisuutta äärimmäisen rikkaille Venäjän ja Kiinan kansalaisille. Kun palaan vielä painopistealueisiin, odotan todella innolla yhteistyötä kanssanne Dublin-järjestelmän muuttamiseksi erityisesti ja haluan olla avuksi myös Schengenin tietojärjestelmän muokkaamisessa – Odotan innolla sekä virallisia että epävirallisia keskusteluja asioista. Edustaja Hans, Ja vielen dank. Kiitos. Ensin haluan minäkin toivottaa teille onnea matkaan ensimmäisessä, ensimmäisellä puheenjohtajakaudellanne. Ja rehellisesti sanoen, niin kyllä aikamoisia toiveita kohdistuu myös puheenjohtajakauteemme, että saisitte asioita väkisinkin eteenpäin ja käsiteltyä. Ja tässä teillä tietenkin on meidän tukemme. Haluaisin kysyä seuraavaa. Tämä tietenkin liittyy turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaan. Puhuitte sen solidaarisuudesta, ja sitä vaaditaan jäsenvaltioilta. Monet ovat jo täällä paljon puhuneetkin pakolaisista, mutta minä haluaisin teiltä kuulla, että mikä se Dublinin tilanne nyt oikein on? Minkä näköisiä perusteluja neuvostossa kuulee puolesta ja vastaan? Nythän komissio on tehnyt ehdotuksen, jota me pidämme ystävällisesti sanottuna epätasapainoisena, vähemmän ystävällisesti sanottuna järjettömänä, mutta monet jäsenvaltiot kuitenkin pitänevät tätä, tai niillä on kantoja tähän asetusehdotukseen. Joten mikä on nyt ihan tilanne tällä hetkellä? Ja kun jäsenvaltioilla ei oikein ole, ole halua eikä niitä oikein huvita ottaa pakolaisia vastaan, niin mitenkäs niitä saisitte liikkeelle? Sanoitte, että haluatte tukea Kreikkaa ja Italiaa. Kyllä, mekin haluamme tukea tätä lähestymistapaa. Maahanmuuttoalallahan nämä kaksi maata tarvitsevat lisätukea, mutta voisitteko vielä eh, kertoa, mitä tällä tarkoitatte? Tukea miten? Me tiedämme, että Turkkisopimus ei toimi, vain harvat pakolaiset tulevat Eurooppaan ja vähemmän heitä tulee myös Turkkiin, joten sopimus ei sellaisenaan ole tehokas, paitsi ehkä sitä, jos sitä halutaankin. Italia ja Kreikka ovat kokeneet suuria ongelmia pakolaisten vastaanotossa, erityisesti Kreikka ja kuulin tänään, että Saksa tulee jatkossa palauttamaan pakolaisia Kreikkaan. Tämä on nyt taas valmisteilla. Katsotteko tekin, että Saksan kaltaisten maiden ei Dublin pakolaisia tulisi palauttaa Kreikkaan vai katsotteko, että tulisi palauttaa? Sitten vielä edelleen pakolaispolitiikkaan liittyen erilaisia kumppanuussopimuksia on Vallettan pohjalta, esimerkiksi juuri Afrikan maiden kanssa. Oletteko te, niin kuin minun poliittinen ryhmäni, sitä mieltä, että ää, ähm, mm, äh, Sudanin kaltaisten äh, diktatuurien kanssa äh, kumppanuussopimuksia pakolaisten palauttamisesta ei tulisi tehdä? Vai onko teillä yksi lysti, mihinkä heitä palautetaan, kunhan palaavat sinne Afrikkaan? Joten äh, minua äh, kiinnostaisi kuulla, pidättekö te tärkeänä äh, eri maiden hallintoa ja tilannetta palautuksia valmisteltaessa. Ja sitten vielä terrorismin torjunnasta, turvallisuudesta. Turvallisuuskomissaari on toistuvasti luvannut meille arviointia. Kaikki toimet, jotka tällä alalla on otettu Euroopan tasolla käyttöön, tulee käydä läpi, niitä tulee tarkastella uudelleen mitä pikimmin. Tuleeko tämä tapahtumaan teidän puheenjohtajakaudellanne, eli terrorismin torjunta, toimet, joita jo on käytössä, sisäisen turvallisuuden vahvistamistoimet, joita on käytössä, tullaanko niitä uudelleen arvioimaan? Mitä suunnitelmia teillä on? Kiitos. Pitäytykää kahdessa minuutissa. Muussa tapauksessa kaikki kollegat eivät voi esittää kysymyksiä. Ja sitten Rova Sargentini. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tuottaa tervetulleeksi Maltan puheenjohtajavaltiona. Aikaisemmin pariin otteeseen olen puhunut teidän kanssanne, herra Abella maahanmuutto- ja turvapaikkakysymyksistä. Ja minua hämmästyttää nyt, että nämä keskustelut, joita kävimme, ne olivat erittäin hedelmällisiä, mutta se mitä kuulin tänään, minun mielestäni tämä oli aivan sama kuin Slovakian puheenjohtajakauden puhe. Nämä ehdotukset maahanmuutosta ja turvapaikoista, ne ovat aivan äh, selvästi samoja kuin aikaisemmin. Nyt kun puhutaan edistysmielisistä täällä äh, Euroopan parlamentissa, haluamme parantaa asioita, emme halua asioita huonommalle tolalle. Ja nyt kun puhutaan äh, rajavalvonnasta ja palautuksista, ne eivät ole solidaarisuutta. Ähm, nyt kun olette hyvin lähellä Afrikkaa, tiedätte hyvin, että kyse ei ole mistään äh, vetotekijöistä, vaan työntötekijöistä. Ja äh, rajavalvonta ei lopeta äh, pakolaisia, pakolaisten tuloa. Välimeri on teidän merenne paljolti, te pelastatte ihmisiä sieltä, mutta nämä ehdotukset, joita on tässä, ne suunnataan enimmäkseen Manner-Eurooppaan, joissa on sellaiset rajat, jotka eivät ole merirajoja, vaan maarajoja toissijaiset liikkeet, ne eivät ole teidän juttujanne. Minä en halua, että tässä suojataan Keski- ja Itä-Eurooppaa tai Pohjois-Eurooppaa, vaan meillä pitää olla myös keskustelua siitä, miten rajavalvonta vaikuttaa näihin vaarallisiin reitteihin, joka tekee teidän partioinnistanne yhä vain vaativampaa sosiaalidemokraattisilta ministereiltä ja pieneltä saarivaltiolta, joka on keskellä merta lähellä Afrikaa. Minä odotan keskustelua ja sellaista tarinaa, jossa puhutaan eurooppalaisesta solidaarisuudesta, jos viette vain läpi tämän lainsäädännön, joka oli jo valmiiksi käsittelyssä, niin parannuksia ei Maltan osalta näy. Ja Tämä ei ole mitään yksityiskohtaista näpertelyä, vaan kyse on myös maahanmuuttokriisiin puuttumisesta. Teillä on 3-14 astetta, kun katsotaan säännusteita, eikä siellä lunta ole, mutta kun sanotte, että pitäisi viedä eteenpäin turkkisopimusta, meidän ei pitäisi tehdä näin, koska ihmiset kuolevat lumeen ja kylmään ja minä olen esittelijä ähm, rahanpesukysymyksissä äh, kysymyksissä ja minä otan asian hyvin vakavasti. Nyt on hyvin ikävää, että nähdään, että Malta tulee esiin jatkuvasti näissä korruptioskandaaleissa poliitikkojen osalta. Meidän pit- mielestämme pitäisi tähänkin puuttua. Kiitos. Kiitoksia. Ja Olemme päättäneet nyt koordinaattorien kierroksen. Jatkamme muista kollegoista välittömästi ja sen jälkeen annan ministereille puheenvuoron, jotta nyt asia tulisi selväksi. Sanon nimet tässä. Ja sitten päätän puhujalista. Mr. Lopez Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienger, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovski, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to... Pyytäisin, että pitäydytte tässä uh, minuutin puolentoista puheajassa. Muussa tapauksessa emme ehdi kuulla vastauksia. Ja tämä on hyvin tärkeää, jos haluamme kuulla tosiaankin, mitä ministerit meille sanovat. Holmeier ensimmäiseksi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Arvoisat äh, herrat ministerit, äh, vastoin kuin mitä kollega Sargentini tuossa äsken esitti, minä olen täysin vakuuttunut siitä, että äh, voimme löytää ratkaisu yhdessä Afrikan maiden kanssa. Ei nyt toki yksin oman henkilöitä palauttamalla Afrikkaan, mutta jos näitä palautussopimuksia solmitaan, niin minun käsittääkseni Tähän tulee sitten yhdistää myös apua kylille tai alueille, joista nämä ihmiset ovat kotoisin, koska kaikki nämä alueethan eivät suinkaan ole sota-alueita tai alueita, joissa tapahtuu Ähm, ihmisoikeusrikkomuksia, joten meidän tulisi tukea sitten näitä kyseisiä alueita ja kyliä, jotta ihmiset voivat siellä rakentaa elämäänsä. Mielestäni tämä on myönteistä palautettaville ihmisille, mutta myös heidän kotikonnoilleen. Onko puheenjohtaja valtionne pohtinut tämän tyyppistä toimintaa? Toiseksi haluaisin kuulla tietojen vaihdosta. Siihenhän liittyy aina paljon ongelmia ja uudessa terrorismidirektiivissä vaaditaan, että jäsenvaltiot sitoutuvat olennaisia tietoja ajoissa toimittamaan toisilleen terroristihiskujen estämiseksi. Onko teidän kaudellanne tarkoitus tällä alalla pyrkiä saamaan edistystä? Kiitokset Tölma ja sitten Dali, olkaa hyvä. ministeri Carmen Abela li Kiitos puheenjohtaja, kiitos arvon ministerit. Tämä on suuri asia suikunnia maallemme. Olen Maltalta itse kotoisin, vaikka maa on pieni, suhtaudumme tähän puheenjohtajakauteen erittäin vakavasti. kuin kysymys maahanmuuttaja, solidarisuus tämä mainittiin. Haluaisin kuulla tarkemmin, mitkä ovat prioriteettinne erityisesti liittyen sisäisiin siirtoihin 60 000 henkilön kohdalla Italiasta ja Kreikasta muihin maihin. Kuten tiedätte, sisäisten siirtojen lukumäärät ovat erittäin matalia – ja tulee aiheuttamaan suuria ongelmia siirtää nämä 60 000 henkilöä ja varmasti nähdään jälleen, että todellista solidaarisuutta ei ole. Uskomme, että solidarisuusasiana on Maltalle äärimmäisen tärkeä kysymys. Ja haluan kysyä, mitä Malta aikoo kaudellaan tehdä sisäisten siirtojen edistämiseksi ja miten pyritte siihen, että sisäisten siirtojen suunnitelmaa todella täytäntöön pannaan entistä paremmin, aivan kuten prioriteeteissa ne on todettu. Sitten kysymys Bryssel 2-asetuksesta herra Bonicille ja erityisesti lasten oikeuksista. Juridisten ristiriitojen ja konfliktien ongelma, kun syntyy perheoikeuteen liittyvä konflikti eri jäsenvaltioiden välillä, kun pariskunta eroaa, pari, jolla on lapsia ja he asuvat eri maissa. Miten puheenjohtajavaltio aikoo tehostaa Bryssel 2-asetuksen soveltamista ja miten suhtaudutte recast-prosessiin? Eli mitä kaudella aiotte tässä asiassa tehdä? Uh, thanks to the... Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kahta ministeriä. Karmela Belalta kysyisin seuraavaa. Niin kuin tiedätte, turvallisuus on eurooppalaisille yksi kaikkein tärkeimpiä asioita. Berliinin vastikäinen terrorismi-isku oli tästä surullinen osoitus jälleen. Tarvitaan rajaa viranomaisten yhteistyötä. Tiedonvaihto on tässä aivan keskeisen tärkeää. Ja tässähän kohdalla tarvitaan Euroopan laajuinen ähm, ähm, järjestelmä ja siis kaksi järjestelmähän tässä äh, on välineemme, joka äh, nyt tarvitsee uuden oikeusperustan. Meidän tulee parantaa sitä vahvistamalla sen tietosuojaa ja esimerkiksi kasvotunnisteita tulee vahvistaa ja meidän täytyy varmistaa se, että siis kaksi järjestelmästä tulee toimivaa ja juuri tietojen vaihtoa tässä täytyy vahvistaa. Ja kysyisin kin nyt teiltä, mitä suunnitelmia teillä on siis kakkosen vahvistamiseksi. Sitten turvapaikkavirasto, toinen kysymykseni. Euroopan parlamentti haluaa vahvan viraston ja seuraamuksia niille, jotka eivät kunnioita yhteistä turvapaikkajärjestelmää. Mitkä ovat teidän ajatuksianne ja toivon, että voimme auttaa puheenjohtajavaltiota, että kansallinen egoismi ei voita. Thank you, Chair. Ministers. Kiitoksia puheenjohtaja ja ministerit. Tervetuloa tänne valiokuntaan ja tervetuloa onnea teille seuraavaksi puoleksi vuodeksi. Hyvää tahtoa tehdä yhteistyötä tässä valiokunnassa. Kansalaisvapaudet, sisä- ja oikeusasiat te puhuitte prioriteeteistanne eh, maahanmuuttopolitiikassa ja turvapaikkajärjestelmässä Euroopan unionissa. Tässä suhteessa mielestäni teidän lisäarvonne on se, että te edustatte maata, jossa jolla on nämä puheenjohtaja eh, valtion asema ensimmäistä kertaa ja tämä on hyvä mahdollisuus eh, te olette maasta, joka on kärsinyt paljolti maahanmuuttokysymyksissä ja turvapaikkakysymyksissä ja siitä huolimatta, kun katsotaan eurooppalaisten tuntoja, ajatellen tällaista maata, joka aivan äskettäin on tullut mukaan Euroopan unioniin. Te ette ole nähneet, mitä merkittävää euroepäilijöiden e, liikettä omassa poliittisessa ympäristössänne. Te olette hyvässä tilanteessa, e, että otatte asian esiin neuvostossa. Se on puuttuva lenkki nyt Euroopan e, rakenteessa, kun katsotaan näitä kysymyksiä, joihin pitää puuttua. Maahanmuutto ja mm, turvapaikkakysymykset Euroopan parlamentissa tämä on nähty ja meillä on nyt liikkumavaraa, mutta neuvosto vastustaa täytäntöönpanoa niissä päätöksissä, jotka neuvosto on itse tehnyt jo tähän mennessä eri vaiheessa niin sanotussa pakolaiskriisissä. Ja tämä liittyy viimeisen kohtaan jonka ottaisin esiin. Siinä voitte toimia, eli eh, viisumisäännökset, jotka ovat eh, jumittuneet neuvoston, neuvoston käsittelyyn. Siellä ei ole valmiita minkään näköisiin kompromisseihin humanitaarisissa viisumeissa. Teillä on nyt mahdollisuus ei ainoastaan omien arvojenne mukaisesti, Eurooppa-tuntojenne mukaisesti ja sitoumustenne mukaisesti vaan eh, te olette merkittävä tekijä eh, maahanmuutto- ja eh, turvapaikkakysymyksissä. Niinpä haluaisin ilmaista, että odotan teiltä kovasti siinä, että voitte vapauttaa tämän, tämän tilanteen viisumikysymyksissä ja annatte myös mahdollisuuden laillisiin greiteihin humanitaarisilla viisumeilla. Thank you, Madam Chair. Uh, thanks ministers for being here. Kiitos uh, puheenjohtaja. Kiitän ministereitä siitä, että he ovat tulleet vieraaksemme pari kysymystä ja pari huomiota. Ministeri Beate, mm, puhuitte tärkeitä sanoja uh, maahanmuutosta ja uh, sanoitte, että se on puheenjohtajakautenne painopistealue, mutta on kaksi asiaa, jotka lisäksi täytyy nostaa esiin. Nimittäin kotouttaminen, sen tulisi olla hyvin tärkeä asia, meidän yhteisessä turvapaikkajärjestelmässämme tai turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikassamme. Tietenkin se kuuluu ennen kaikkea jäsenvaltioille, mutta katson, että nyt tarvittaisiin eurooppalaiset äh, puitteet maahanmuuttajien ja pakolaisten kotouttamiselle. Ja haluaisin kuulla, mitä mieltä olisitte mahdollisuudesta luoda eurooppalainen äh, järjestelmä äh, sosiaaliselle kotouttamiselle. Ja sitten toinen asia, josta kysyisin, liittyy lisääntymään radikalisoitumiseen monissa jäsenvaltioissa Euroopan unionissa. Onko teillä konkreettisia suunnitelmia radikalisoitumisen pysäyttämiseksi? Useinhan kyseessä ovat toisen tai kolmannen sukupuolen, sukupolven maahanmuuttajat Euroopan unionissa. Itse olen turvapaikkaviraston esittelijä täällä Euroopan parlamentissa ja voin vakuuttaa teille, että me olemme valmiit neuvottelujen käynnistämiseen ja puheenjohtajakaudellanne. Mielellämme nämä neuvottelut käymme. Kiitos. Uh, welcome minister and, uh... Tervetuloa ministerit. Kaikkea hyvää puheenjohtajakaudellenne. Panama-papereista jo puhuttiin. Tämä koskee muutakin kuin korruptiota, myös uskottavuuttamme. Teidän ministerin oli mukana Panama-paperiasiassa eikä mitään kuulemista tästä ei parlamentissa ollut ja vastuutahot joutuivat eroamaan. Tämä on meidän ja teidän uskottavuuden kannalta hankalaa. Panama-papereilla katetaan kansainvälistä järjestäytyntä rikollisuutta, kuten terrorismia. Nyt me pureudumme terrorismin rahoitusvirtoihin, ja muihin kysymyksiin PIF-direktiivissä. Toivottavasti tätä viedään eteenpäin Maltan kaudella. Sitoudutteko te todella saattamaan tämän loppuun? Aiotteko laatia komission ehdotuksen mukaisesti mustan listan veroparatiiseista? Aiotteko puuttua erilaisiin venäläisiin rakenteisiin, joita on usein nähty maassanne, kuten minulla on kerrottu? Sitten äh, pakolaiskysymykset, Schengen-alueen koskemattomuus, terrorismi, sen torjunta. Teillä on tämä kultaisen viisumin ja sijoittajia koskeva järjestelmä, että ole ainut maa, jolla tällaista toimintaa on. Omalla maallakin näitä on. Ja aiotteko peräänkuuluttaa komissiolta toimia tähän suuntaan näiden asioiden tutkimiseksi. Ei tämä koske vain pakolaisia, heidän oikeutensa tulla tänne, vaan tämä on meidän turvallisuutemme kannalta tärkeä kysymys, koska rikolliset käyttävät näitä järjestelmiä hyväkseen. Aiotteko laatia ja antaa luettelot henkilöistä, jotka saivat kultaisen viisumin, jotka ovat tässä sijoittajaohjelmassa mukana. Ajatteko antaa ne Europolille niin, että se voi käydä läpi luettelot ja katsoa, että ei ongelma ole. Haluaisin pyytää, että luovuttaisitte tällaiset luettelut vuosilta 2015 ja 2016, jotta voidaan sitten katsoa, että niihin ei liity mitään ongelmallista. Seuraavaksi edustaja Kianga. Grazie. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella teitä ensimmäisen puheenjohtajakautenne takia. On hienoa, että olette paikalla ja oli hienoa kuulla puheenne, koska erityisesti jo aikaisemmin olemme tehneet hedelmällistä yhteistyötä. Toivottavasti myös puheenjohtajakautenne aikana tämä yhteistyö jatkuu saman mallin. Kiitoksia myös siitä, että olette olleet valmiita toimimaan EASO-asiassa. Me kävimme vierailulla live-valiokunnan nimissä maassanne. Tässä katsotaan AKT-maita. Ja Maltalla ensimmäistä kertaa tulee nyt käsittelemään maahanmuuton ulkoisiakin näkemyksiä, näkökohtia. Haluaisin sitä kysymyksiä erityisesti ministeri Abelalle hänen sanansa tavallaan jatkavat parlamentin työtä. Hän suhtautuu hyvin kattavasti maahanmuuttoon asioihin. Tässä täytyy tätä tiettyä metodologiaa, jotta voidaan pudotua oikealla tavalla maahanmuuttovirtoihin. Olisi hienoa, että näin todella tehtäisiin myös tämän puheenjohtajakauden aikana. Me tarvitsemme teidän ponnistuksiamme ja olemme täysin yhtä mieltä huolenaiheista, joita asian solidaarisuuden puutteen osalta liittyy. Me olemme maantieteellisesti läheisiä maita, Italia, Malta, Etelä-Euroopasta. Ja varmasti näin voimme ajaa yhteisiä asioita. Onko teillä konkreettisia ehdotuksia siihen liittyen, miten solidaarisuutta voitaisiin konkreettisesti toteuttaa ja miten aiotte toteuttaa Dublin-asetuksen muutoksia? Mitä ajattelette kriteeristä ensimmäisen maahantulon käytössä ja sitten siitä, miten sisäisiä siirtoja ei ole toteutettu oikealla tavalla. Miten aiotte painostaa jäsenvaltiota tota- todella toteuttamaan velvoitteitaan? ja miten saadaan aikaa maahanmuuttajien pakolaisten kotouttamismalleja. Kiitos. Mulțumesc, mulțumesc doamna președintă. Domnilor Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat ministerit, haluaisin onnitella teitä ähm, Maltan puheenjohtajuuskauden takia. En aio toistaa sitä, mitä täällä sanottiin jo, mutta maahanmuutto ja muut aiheet ovat hyvin ajankohtaisia ja haluaisin painottaa tiettyä seikkaa. Te puhuitte Eurooppa-hankkeesta siitä, että pitää vahvistaa EUta. Ja äskettäin olen nähnyt eh, kysely siitä, miten kansalaiset luottavat Eurooppa-hankkeeseen. Ja tiedän, että omassa maassani 56 eh, eh, prosenttia kansalaisista uskoo Eurooppa-hankkeeseen ja minä en kuitenkaan kuullut teidän prioriteeteissanne tätä ongelmaa. Sitä, että on, Eurooppa on jakautunut ajatellen Schengeniä, kahden nopeuden Eurooppa tässä on ongelma, ja te puhuitte myös siitä, että pitää noudattaa perussopimuksia, minkä tähden puhun näistä asioista. Minulla on sellainen vaikutelma, että kansalaiset esimerkiksi omassa maassani, jossa ei kuuluta Schengeniin, kärsivät syrjinnästä, kun puhutaan liikkuvuudesta. Ja minkä tähden Romania eh, Romanialla on kuitenkin hyvät saavutukset eh, turvallisuuskysymyksissä ja terrorin torjunnassa. Minä äh, luin tänä aamuna yhdistyneestä kuningaskunnasta, että asetetaan ylimääräinen vero äh, Itä-Euroopan äh, maahanmuuttajille. Tämä osoittaa taas, että syrjintää on. Ja tässä perustamissopimusta ei noudateta. Edustaja Schlein. Thanks. Dear minister, I Kiitos. Ministeri, tervetuloa ja onnea matkaan työssänne äh, haasteiden ratkaisemisessa. Minä olen SD-ryhmän vastuuhenkilö Dublin-asetusuudistuksessa ja minulla on sellainen vaikutelma, että kun me täällä puhumme komission ehdotuksesta, jota pidämme riittämättömänä ja heikkona, niin neuvosto ei käy keskusteluja edes tuon tekstin pohjalta. Ja haluaisinkin kuulla, aiotteko käynnistää keskustelut komission ehdotuksen pohjalta kaudellanne vai e, jatkatteko e, e, niin kutsutusta tehokkaasta solidaarisuudesta keskustelua Slovakian puheenjohtajakaudellaan esittelemän asiakirjan pohjalta. Tämähän on ihan helppoa varmaankin teille. Tässä vastuuta pallotellaan puolelta toiselle, vaikka kansainvälisen suojelun tarpeessa olevia ihmisiä tulisi ihmisarvoisesti kohdella alusta alkaen heidän saapuessaan Euroopan unionin Euroopan parlamentti on tarjonnut lukuisia vastauksia siihen, miten solidaarisuutta ja vastuullisuutta saataisiin vahvistettua viimeksi Kienken ja Metsolan mietinnössä – ja olemme pyytäneet pysyvää automaattista vastuunjakomekanismia käyttöön otettavaksi. Mutta ehdotuksemme eivät ole kelpaneet ja minulla on sellainen vaikutelma, että tässä neuvosto pikemminkin menee taaksepäin kuin eteenpäin. Eivätkä jäsenvaltiot kunnioita sitoumuksiaan uudelleen sijoittamisesta kyse on poliittisen tahdon puutteesta eikä niinkään voimavarojen puutteesta. Tuetteko meitä tässä? Kiitos. Edustaja Savoski. Pani ministeri, vám za vaši Kiitoksia. Kiitoksia ministereille. Kiitoksia, että tulitte tänne valiokuntaan. Minä tuen kovasti Maltaa. Minä olen viettänyt maassanne monta kesää ja Erittäin mielelläni seuraan Maltaa koskevia uutisia. Toistan vielä sen, mitä täällä on sanottu. Täällä on tullut esiin yksi pettymys. Tänä vuonna kävin Maltalla ja kiitän siitä, että minut toivotettiin tervetulleeksi, vaikka minä en ollutkaan osa virallista valtuuskuntaa, kun osoitin, että olen MEPI, pääsin käymään näissä selvittelykeskuksissa. Yksi pettymys tuli esiin kuitenkin, kun seuraan Maltan uutisia, nämä tietoja korruptiosta, siitä, että se kukoistaa maassa Tämä on mielestäni sellainen asia, jossa pitäisi ponnistella. Korruptio on hyvin monimutkainen ongelma. Ehkä siihen ei koskaan pystytä täysin puuttumaan ja sitä saada pois se on kuitenkin hyvin vakava ongelma teidän maassanne ja ymmärrän, että te olette lähellä Sisiliaa ja eh, se saattaa eh, vaikuttaa kielteisesti, mutta en siitä halunnut tänään puhua, mutta halusin puhua yhdestä toisesta asiasta. Te mainitsitte eh, kunnianhimoisen suunnitelmanne saada EPPO-ehdotus hyväksyttyä. Tässä on kuitenkin avoimia kysymyksiä, joista keskustelimme Slovakian kaudella me esitimme kritiikkiä siitä, että toimivaltuudet ovat epäselvät ja mm, sihteeristö, Euroopan syyttäjäviranomaisen äh, sihteeristöllä on sama palkka kuin äh, Tekin äh, syyttäjän palkka. Paljon kritiikkiä esitettiin ja esitimme kritiikkiä myös ajatellen teidän ehdotustanne. Te aiotte myös hyväksyä tuliase direktiivin. Minä tiedän, että teksti hyväksyttiin Slovakian kaudella. Se on aivan järkyttävä teksti. Ja siinä on aivan järjettömiä asioita mukana, esimerkiksi velvoite rekisteröidä ähm, pehmeät tuliaseet. Nyt kannattaa miettiä tätä direktiiviä äh, muussa tapauksessa tilanteesta saattaa tulla erittäin kaoottinen Euroopan unionissa ja se saattaa kostautua. Kiitos. Edustaja Spinelli. Benvenuto al presidente. Tervetuloa Maltan edustajat, puheenjohtajavaltion edustajat. Todella luotan teihin voimakkaasti. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Ensinnäkin koskien Vallettan sopimuksia ja sopimusta Libyan kanssa. Haluaisin kysyä, mitä mieltä olette siitä, että Italia eilen lähetti fregattejaan Libyan vesille. Tuo parlamentti tämän jo tuomitsi. Onko olemassa vara siitä, että kuljettajien vasta, vastaan tehtyjä toimia pidetään siirtomavallan käyttämisenä. Sitten sininen kortti. Miten aiotte toimia, kun otetaan huomioon, kuinka voimakkaasti neuvostossa on vastustettu komission ehdotusta ja niitä parannuksia, joita tässä ehdotuksessa olisi esimerkiksi sen suhteen, että sinisen kortin saisi helpommin, sitä voisi käyttää helpommin. Sitten tämä Turkki-EU-sopimus, se mitä Lesboksen saarella tapahtui. Siellä ei ole ruokaa, ei sähköä, ei vettä. Ja tässä ajatellaan, että voidaan lähettää pakolaisia takaisin Dublinin sopimuksen nojalla. Tässä on todella toimittu järkyttävällä tavalla ja tässä voi olla kyseessä rikos ja todellinen räikeä kansainvälisten sopimusten loukkaus. Haluaisin todella kuulla teiltä, mitä Kreikan saarella tapahtuu. Kiitoksia. Ja viimeinen äh, kysyjä on edustaja Viseri. Sí, muchísima, muchísima. Kiitos paljon, puheenjohtaja ja suuret kiitokset sitä, että olette tulleet vieraaksemme. Minäkin kohdistan suuria toiveita puheenjohtaja kauteenne, Maltan puheenjohtaja kauteenne, kun nyt ajatellaan terrorismiuhkaa, terroristi-iskujen uhkaa, jos pidämme terrorismia ihmisoikeusrikkomuksena, niin kuin teemme, sehän rikkoo perusoikeuksia, kuten oikeutta elämään, vapauteen, itsemääräämisoikeutta ja ihmisten oikeutta turvallisuuteen. Ja terroristit mm, tappavat joitain harvoja, mutta samalla eh, tekevät meistä kaikista terrorismin uhria eh, aiheuttamalla turvattomuutta mieliimme. Ja eh, välillä sitten äh, terrorismin äh, uhrit äh, joutuvat unohduksiin aika piankin iskujen jälkeen, eikä heidän oikeuksiaan kunnioiteta. Ja minä pyytäisinkin direktiiviä terrorismin uhrien oikeuksien taakse. Meillähän on rikosuhridirektiivi jo olemassa ja voimassa – ja siitä aiemmalla lainsäädäntökaudella on täällä sovittu, mutta terroristien uhreja ei suojella millään tavalla. Ja minun mielestäni tarvitsemme lainsäädännöllisen välineen, erityisen välineen terrorismin uhrien suojelemiseksi. En tiedä, pitäisikö sen olla asetus vai direktiivi, mutta mielestäni sitä tarvittaisiin ja pyytäisin tukea ne niin tälle. Haluaisin kuulla, mm, mitä mieltä olette ehdotuksestani. Kiitos. No. Kiitoksia. Ja nyt hyvät ministerit, teille esitettiin paljon kysymyksiä. Me voimme antaa teille 10 minuuttia vastauksiin ja se tarkoittaa, että me Olemme hiukan myöhässä aikataulusta, mutta kyllä te ansaitsette nämä 10 minuuttia. 10 minuuttia siis kumpaisellekin. Olkaa hyvä. Thank you very much. First of all, I would like to... Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia kysymyksen esittäneitä. Kysymykset olivat keskeisiä, olennaisia. Minulle esitettiin erityisesti maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Kuten tiedätte, maahanmuutosta on keskusteltu jo jonkin aikaa. Ainakin nyt me tunnustamme sen, että tämä aihe koskee kaikkia EU-jäsenvaltioita. Niiden kaikkien on siihen pureuduttava, mutta tämä ei riitä. Meidän on jatkettava keskusteluja kuten alustuksessani sanoin. Ja solidarisuus on kaiken pohjana. Sen myös mainitsin omassa puheenvuorossani. Ja se todella on yhteinen pohja sille, että keskusteluita eri maahanmuuttoon liittyvistä kysymyksistä voidaan jatkaa. Totesin myös, en pelkästään tämänpäiväisessä puheessani, vaan myös aiemmissa puheissani, että meidän täytyy olla kattava lähestymistapa maahanmuuttoon, jotta saamme yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Se ei ole vain yksi asia, johon pitää puuttua. Se ei riitä, vaan täytyy katsoa asioita kokonaisvaltaisesti maahanmuuton osalta. Ja kuten sanoin, solidarisuus on tärkeää ja siihen kuuluu myös vastuu. On turha yrittää määritellä solidaarisuutta. Solidaarisuus merkitsee solidaarisuutta. Se siitä. Meidän tulisi pyrkiä jatkamaan keskusteluita, joita käytiin Slovakian puheenjohtajakaudella – Tiedämme, että neuvostossa on näkemyseroja ja puheenjohtajavaltion rooli on pyrkiä kaventamaan näkemyseroja. siinä, miten maahanmuuttoa lähestytään. Ja siksi todella uskon, että tarvitaan juuri kattava lähestymistapa. On otettava huomioon maahanmuuton sisäiset kysymykset ja myös sen ulkoiset kysymykset. Ne kulkevat käsi kädessä. Dublin-uudistuksesta on keskusteltu ehkä eniten ja siitä monet kysyvätkin. On tunnustettu, että Dublin-järjestelmää on uudistettava. On tunnustettu myös se, että olemassa olevat säännöt, jotka ovat olleet käytössä jo vuosien ajan, eivät sovellu hallinnoimaan tämän päivän maahanmuuttotilannetta, kun Eurooppaan on tullut satoja tuhansia ihmisiä lyhyessä ajassa. Keskisen välimeren reitti on kaikkein käytetyin viime vuoden osalta sekä sen suhteen, kuinka paljon ihmisiä on sitä kautta tullut, mutta myös sen suhteen, kuinka moni on menehtynyt matkalla sen kautta. Meidän täytyy muistaa pitää mielessä yksilöt, ihmiset. Maahanmuutolla on inhimilliset kasvot. Tämä meidän on syytä muistaa jatkuvasti, kun käsittelemme hallinnointia ja pyrimme löytämään ratkaisuja Euroopan unionina. Täällä aivan oikein puhuttiin sisäisistä siirroista ja siihen liittyneistä jäsenvaltioiden päätöksistä. On totta, että meidän on pidettävä kiinni päätöksistämme. Kun päätöksiä tehdään, niitä on myös täytäntöön pantava. Ja tämä on uskottavuus, uskottavuuskysymys jäsenvaltioille ja koko EUlle. Tarvitsemme jatkossakin vuoropuhelua ja meidän on vaadittava jäsenvaltioita pitämään kiinni sitoumuksistaan. Tämä on todella tärkeää, kun hallinnoidaan ja etsitään ratkaisuja maahanmuuttokysymyksiin, erityisesti silloin, kun ma- maihin kohdistuu erityistä painetta. Tässä mainittiin Italia ja Kreikka. Ne tarvitsevat entistä enemmän tukea. Eli kyllä, meidän on jatkettava yhteistyötä maahanmuuttokysymyksissä. Ja jotta pääsemme kompromissiin, tarvitaan ponnistuksia. Tehtävä ei ole millään muotoa helppo. On jatkettava poliittista vuoropuhelua. Ja tässä keskiössä ovat vastuu ja solidaarisuus. Olemme tässä samassa veneessä. Suoraan tai välillisesti maahanmuutto ilmiönä vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin ja siksi meidän on jatkossakin tehtävä yhteistyötä. Sitten kolmannet maat ja kauttakulkumaat. Valletan huippukokous oli uskoakseni tärkeä virstanpylväs. Siellä tapasivat afrikkalaisjohtajat ja eurooppalaisjohtajat. Sovimme tuolloin toimintasuunnitelmasta ja sitä on täytäntöön pantava. Meillä, kuten sanoin puheessani, tulee olemaan äh, erilaisia kokouksia, korkean tason kokouksia helmikuusta lähtien ja aiomme silloin tarkastella, mikä tilanne on. Ei riitä, että vähennämme maahan lähtiöiden määrää. Meidän täytyy tietysti tähänkin pyrkiä, mutta samalla meidän täytyy pyrkiä tarjoamaan suojaa niille, jotka suojaa ansaitsevat, jotka ovat pakolaisia. Mutta samalla meidän täytyy toimia ripeästi myös sellaisten henkilöiden palauttamisessa ja takaisin otossa, jotka eivät suojaa ole ansainneet. Mielestäni on tärkeää pureutua myös Pohjois-Afrikan poliittiseen tilanteeseen, epävakauteen. Mainitsin jo Libyan, se ei yksinään riitä. EUn Turkkia koskeva sitomusta on noudatettava, kuten aikaisemmin sanoin. Muuten maahanmuuttajien määrä Eurooppaan nousee entisestään ja siihen liittyvät ongelmat sitä kautta myös. Meidän on tehtävä työtä eri rintamilla EUn jäsenvaltioiden kanssa maahanmuuttoasioissa. Sitten turvallisuuteen liittyvät huolenaiheet. Totta kai uhkia on olemassa. Kuten tiedätte, sisärajatarkastusten poistamiseen tarvitaan yksimielinen neuvoston päätös. ja puheenjohtaja pyrkii siihen mennessä mm, vahvistamaan Romanian ja Bulgarian pääsyä mm, näihin keskeisiin järjestelmiin. Sitten radikalisaatio. Se oli toinen asia, joka tuli esille. On pantava merkille, että Radicalization Awareness Network on tärkeä väline. Sitä pitää tehostaa entisestään. Sitten maihin palaavat henkilöt konfliktien aikana syntyneet henkilöt, heitäkin täytyy tukea tiedustelupalveluiden ja virastojen työn pitää jatkua. Me olemme nähneet työn parantuneen viime kuukausina ja on jatkettava tätä myönteistä kehityskulkua, jota olemme viime vuosina nähneet, mutta totta kai tarvitaan myös konkreettisia toimia. Pelkkä tietojen vaihto ei riitä. Tietoja on myös käytettävä hyväksi. Uskonkin, että kun katsotaan turvallisuutta, meillä on järjestelmiä, jotka toimivat yhteen. Meillä on Schengenin tietojärjestelmä, joka mainittiin. Ja keskustelemme pian komission hiljattaisesta ehdotuksesta. Jatkamme keskusteluja siis kaksi järjestelmästä ja muista kysymyksistä. Tämäkin pyrkii lisäämään turvallisuutta Euroopan ja sen kansalaisten kannalta. Tämä on yksi suurimpia suolenaiheita kansalaisillemme. Monet kysy- kysymyksissään toivat tämän esille. Te olette yhtä lähellä kansalaisia kuin minä. Tiedätte, että eri turvallisuusuhat ovat todella läsnä. Meidän pitää kuuden kuukauden aikana työstää kanssanne terrorismin vastaisia ja turvallisuuskysymyksiä, samoin maahanmuuttokysymyksiä. Meillä on lukuisia ehdotuksia keskustelun alla. Meidän täytyy toimia vastuullisesti ja yhteisvastuullisesti. Kiitos. Kiitoksia, herra Abela. Kiitoksia näistä vastauksista ja nyt annan puheenvuoron ministeri Bonicille. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Erittäin mielenkiintoinen äh, kysymysrykelmä. Äh, tässä puhuttiin siitä, mitä aiomme tehdä Euroopan neuvoston äh, puheenjohtajana ja tässä kysyttiin myös paikalliskysymyksistä ja nyt haluaisin puuttua aivan erityisesti niihin kysymyksiin, jotka liittyvät minun rooliini oikeus- ja sisäasioissa ja siitä syystä täällä tapaammekin. Eppo, siitä kysyttiin, jos pitäisi ähm, tehdä kompromissi, niin sen nimi olisi EPPO. EPPO, Euroopan syyttäjävirasto, on kompromissiväline. Olen tavannut kollegojani, jotka ovat eri mieltä EPPOsta, koska, äh, koska äh, jotkut kollegat ovat sitä mieltä, että se tekee liikaa, jotkut ovat sitä mieltä, että liian vähän. Eli kyse on kompromissista. Meidän pitäisi saavuttaa riittävästi vai jääkö se nyt sitten liian vähäiseksi? Kaikilla on omat näkemyksensä ja minulla henkilökohtaisesti on oma kantani, omat näkemykseni EPPOsta mutta eh, tästä huolimatta me olemme keskustelleet eh, viime vuosina paljon Epposta ja olen ollut neuvostossa viimeiset kolme, neljä vuotta ja muistan kyllä, että olen keskustellut EPPOsta viimeisen kolmen, neljän vuoden ajan. Nyt tämä tilanne on johtanut siihen, että meillä on vakaa teksti. Ja on sellaisia maita, jotka ovat sanoneet, että he eivät aio lähteä mukaan EPPOon. Mikä on sitten seuraava vaihe? Niin kuin sanoin esityksessä, niin seuraava vaihe olisi se, että sitten kun on yksimielinen sopimus saatu EPOsta. Meidän täytyy katsoa, onko sellaisia maita, jotka haluavat liittyä tiivistettyyn yhteistyöhön. Ja uskon, että näin tapahtuu. Meidän tehtävämme puheenjohtajavaltiona olisi edistää tätä ja minä sanon tässä, että teen kaikkeni, jotta e, edistän tätä tilannetta ja haluan tässä e, toimia niin, että tämä virasto, joka on jo sopimuksessa, emme siis luo mitään, joka e, ei olisi jo mukana perustamissopimuksessa. Minä siis mahdollisimman pitkälti varmistan ja helpotan sitä, että tämä virasto perustetaan. Tämä on siis minun sitoumukseni. Ja toinen sitoumukseni on se, että teidän täytyy olla meidän rinnallamme. Meidän täytyy tämä asia hoitaa yhdessä. Tämä on hyvin tärkeä viranomainen ja Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat toimia yhdessä ja saada aikaan tämän viranomaisen. Minulta kysyttiin myös terrorismista. Terrori on tietenkin asia, joka on kansalaisten huolien ykkösenä. Me olemme sitoutuneet toimenpiteisiin, joista on jo sovittu, eli me emme välttämättä luo tai perusta mitään uutta. Me täytäntöön pannamme, panemme toimenpiteitä, joista on jo sovittu, varsinkin etenemissuunnitelma ajatellen yhteen toimivuutta ja tiedonvaihtoa. Se hyväksyttiin viime vuonna. Me aiomme myös tehdä töitä ennaltaehkäisyn parissa ja mm, haluamme myös torjua väkivaltaa laajassa mielessä ja tässä kun olen vastuussa myös kulttuurista ja kulttuuriasioissa, aion keskustella myös audiovisuaalisten palveluiden direktiivistä. Ja tässä direktiivissä haluan varmistua siitä, että se näkemys, joka esitettiin tänään radikalisoitumisesta ja vihapuheesta, mitä voidaan käy, puhua ja mm, esittää sosiaalisessa mediassa, se otetaan esiin. Haluamme parantaa lainsäädäntöpuitteita Schengenin tietojärjestelmässä ja olemme tietenkin tyytyväisiä kun on saatu aikaan sopimus ensimmäisessä käsittelyssä terrorin torjunnassa. Se saatiin aikaan viime kuussa ja tiedän, että direktiivissä on viittaus terrorin uhreihin. Meidän kollegamme oli aivan oikeassa, kun hän sanoi, että meidän pitää hoitaa myös terrorin uhdit, uhrit. Ja tässä viitataan uhreihin. Ja näin me olemme sitoutuneet siihen, että tämä direktiivi myös kasvaa. Lait eivät ole pelkästään paperilla, niihin pitää antaa myös energiaa ja niiden pitää, meidän pitää uskoa, että ne pystyvät kasvamaan ja meidän pitää antaa sen toimia, jotta saamme paremman Euroopan. Ja sitten Rova Dalli kysyi Brussels, Bryssel 2Asta. Tämä on esimerkki siitä, miten asiat saadaan paremmalle tolalle Eurooppa-tasolla. Ja itse olen saanut kokea tilanteita, joissa kansalaiset jotka ovat äh, esimerkiksi käyneet läpi äh, avioeron yhdessä maassa. Heidän pitäisi lähteä alusta lähtien äh, uusiksi toisessa maassa, jotta toisessa maassa tunnustetaan tämä päätös. Tämä tietenkin maksaa paljon ja siinä on paljon byrokratiaa. Ja nyt tämä direktiivi, Bryssel 2-direktiivi, se helpottaa elämää tältä osin. Saamme aikaan tuomion päätöksen, joka pätee tietyssä maassa ja se voidaan täytäntöön panna toisessa maassa ilman, että tarvitaan tätä byrokraattista menettelyä, jota on tarvittu tähän asti. Tämä asia saa aikaan edistystä kansalaisten elämässä ja siitä syystä halusimme tosiaankin saada aikaan tämän, ottaa tämän edistysaskeleen Täällä puhuttiin myös asioista, jotka liittyvät Panama-papereihin. Me edustamme täällä neuvostoa, Euroopan unionin neuvostoa puheenjohtajavaltiona ja puhumme 28 jäsenvaltion suulla. Totta kai tiedätte ja ymmärrätte, että omassa roolissani puhun kysymyksistä 28 eh, jäsenvaltion puolesta. Haluan tehdä selväksi täällä, sen, että aiomme viedä eteenpäin kahta ehdotusta, jotka ovat hyvin olennaisia ajannellen tätä, eli eh, rahanpesun eh, torjunta ja eh, sitten keskinäiset tunnustamiset, jotka liittyvät, liittyvät kysymyksiin, kuten erilaiset toimenpiteet, jotka liittyvät äh, äh, varainkavallukseen. Ja sitten tällä tavoin saamme aikaan edistystä. Äh, ja me pyrimme pääsemään yleisnäkemykseen kesäkuuhun mennessä ajatellen rahanpesurikoksia. Ja eilen juuri pidettiin ensimmäinen kokous näissä kysymyksissä keskinäinen tunnustaminen ajatellen varojen jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista. Ja tietenkin asiasta keskustellaan myös muissa ympyröissä rahanpesudirektiivi ja myös veronkierto kysymykset. Näistä keskustellaan myös. Me olemme hyvin sitoutuneita siihen, että näissä asioissa mennään eteenpäin. Täällä puhuttiin ja kysyttiin myös yksittäisistä sijoitus ohjelmista. Minä puhun täällä jälleen kerran en Maltan nimissä, vaan 28 jäsenvaltion nimissä. Ja juuri tässä kysymyksessä ähm, täällä keskusteltiin juuri tässä valiokunnassa 2015 äh, maaliskuussa äh, ja komissio selkeytti paljolti niitä huolia, jotka liittyvät äh, tähän kysymykseen. Täällä kysyttiin myös korruptiosta ja jälleen kerran tiedätte, että minä edustan täällä en pelkästään yhtä jäsenvaltiota, joka on oma maani. Edustan täällä 28 jäsenvaltiota ja jos minä nyt voisin puhua siitä, miten voimme tehokkaasti torjua korruptiota. Mainitsisin lain, jossa me haluamme puuttua poliitikkojen korruptioon eh, heti lainsäädäntökauden alusta lähtien, mutta kun sanoin täällä, että puhun 28 jäsenvaltion eh, nimissä, neuvosto on täysin sitoutunut siihen, että se vie eteenpäin niitä asiakokonaisuuksia, jotka liittyvät mainitsemiin asioihin eh, Toistan taas, eli ähm, rahanpesurikokset äh, ja keskinäinen äh, tunnustaminen varojen jäädytyksissä. Äh, minun aikani taitaa päättyä. Haluan kiittää kovasti ja odotan kovasti sitä, että voimme tehdä yhteistyötä tulevina kuukausina. Kiitoksia. Herra Bonici, kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Kiitoksia vastauksistanne ja toivotamme teille paljon onnea tulevina kuukausina. Hyvät kollegat, meidän täytyy mennä nyt eteenpäin, koska kello 11.45 eh, meillä on Ekon valiokunnan kanssa yhteiskokous, joten seuraava esityslistakohta on alustus. UNCHCRn ehdotukset Euroopalle, pakolaisten suojelun parantaminen EU-ssa ja maailmanlaajuisesti. Euroopan nykytilanteen huomioon ottaen nämä ehdotukset ähm, tulevat ajatellen ähm, UNCHR äh, kolmansia maita myös Turkki mukaan lukien ja meillä on täällä paikalla äh, UNHCRn johtaja Euroopasta äh, herra Kosetel, kiitoksia, että tulitte paikalle. Olen pahoillamme, että olemme hiukan myöhässä. Ja nyt pyytäisin, että aloitatte aivan välittömästi. No niin, luonnollisesti. Oikein hyvää aamupäivää kaikille. Ensin haluan kiittää Lipeä siitä, että olette kutsuneet äh, UNHCRn esittelemään teille ajatuksiamme pakolaisten tilanteen parantamisesta. Libe-valiokuntahan on merkittävä toimija tällä alalla. Te olette pitkään vaatineet solidaarisuuden toteutumista Dublinin järjestelmän puitteissa. Juuri äsken puhuitte Maltan kanssa sen äh, puheenjohtajakauden painopistealueista ja olemme iloisia siitä, että omissa suosituksissamme Maltalle esittämämme äh, ehdotukset on äh, hyvinkin otettu mukaan. Ja tänä aamuna voinkin nyt sitten puhua asiasta hieman tarkemmin. Filippo Grandi, eli korkeapakolaiskomissaari, on tehnyt ehdotuksia järjestelmästä, joka toimisi niin pakolaisten osalta ja kannalta kuin vastaanottavien maidenkin kannalta. Tässä on tehty ihan konkreettisia ehdotuksia uudesta yhteistyöstä ja tässä yhteisenä elementtinä on juuri solidaarisuus ja tietenkin myös vuoden 2015 ja 2016 opit. Äh, asiakirjassa, jossa puhutaan äh, ulkoisesta solidaarisuudesta ja toiminnasta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, niin 25. tammikuuta näihin tullaan palaamaan. Nyt haluaisin edelleen vedota sen puolesta, että turvattaisiin pakolaisten turvalliset reitit muuttaa Eurooppaan laillisesti niin, että laitonta maahanmuuttoa voitaisiin tätä kautta karsia. Näitä laillisia reittejä ei nyt ole. Puhutaan esimerkiksi alueellisista suojeluohjelmista, Puhumme, puhutaan kaiken näköisistä kumppanuusohjelmista naapurien kanssa ja samalla täytyisi huolehtia siitä, että lailliset keinot, kuten uudelleensijoitukset, perheiden yhdistämiset, erilaiset apurahat ja stipendit olisivat mahdollisia. Ja yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ollaan nyt uusimassa. Osa komission ehdotuksista ovat olleet keskustelun aiheena jo täällä ja osa ehdotuksistamme menee pidemmälle kuin mitä komissio ehdottaa. Meillä on sellainen vaikutelma, että komissio ei aina kylliksi ota huomioon tapahtunutta, sitä mitä tapahtui vuosina 2015 ja 2016 ja mitä ei tapahtunut. Kuusi seikkaa. Ensinnäkin pyydämme yhteistä rekisteröintijärjestelmää. Haluaisimme varmistaa sen, että kaikki ne, jotka saapuvat Eurooppaan, rekisteröidään samalla tavoin yhteen yhtenäiseen järjestelmään kattavasti ja niin, että tietoa jaetaan ajoissa. Ja tällä hetkellä Eurodac ei ole suinkaan tämän tilanteen tasalla. Näin ne ihmiset voitaisiin eh, kohdistaa heidän eh, tarpeidensa mukaan eh, joko palautettaviksi tai sitten kansainvälistä suojelua tarvitseviksi, että he eivät joutuisi odottamaan. Ja näin myös Euroopan kansalaisten luottamusjärjestelmää varmasti vahvistuisi. Hehän ovat nyt nähneet, miten paljon Euroopan on virannut henkilöitä täysin rekisteröimättä. Tällainen rekisteröintijärjestelmä myös toisi mukanaan säästöjä. Tiedän, että joissain jäsenvaltioissa on viisikin toisistaan riippumatonta toisinsa ei-yhteyksissä olevaa rekisteröintijärjestelmää ja näin saataisiin todennettua Euroopan saapuvat ihmiset. Toinen asia äh, sitten äh, tämä jakojärjestelmä ja uudelleensijoitukset. Äh, tällä hetkellä numerot ovat aivan liian alhaiset. Tätä ei voida hyväksyä. Jotta uudelleen sijoitus toimisi toivottavalla tavalla, tarvitaan solidaarisuutta, mutta tulee ottaa huomioon muutkin asiat kuin maantiede. Ei yksinomaan maantieteen pohjalta voi vastuuta jakaa, niin kuin tehdään tänä päivänä. Meillähän on tällaisia sekalaisia virtoja ja näin ollen osa pakolaisista tulisi jo rajalla ottaa mukaan nopeutettuun käsittelyyn näin eh, he saisivat nopeasti suojelua eh, ne, jotka sitä tarvitsevat ja samoin sitten voitaisiin nopeasti palauttaa ne henkilöt, jotka eivät kansainvälisen suojelun tarpeessa ole. Neljänneksi eh, haluamme vahvistaa yksin matkustavien lasten tilannetta. Olemme nähneet heidän määränsä lisääntymisen viimeisen kolmen vuoden aikana. Meidän mielestämme lapsia tulee kohdella lapsi, lapsina suosituksia ja ohjesääntöjä on aivan kylliksi, mutta yhteisiä käytänteitä ei ole. Ja katsomme, että olisi hyvä, jos tästä vaikeasta asiasta päästäisiin yhteistyöllä niin, että arviot tehtäisiin samojen periaatteiden pohjalta kaikissa jäsenvaltioissa ja että lapsille nimitettäisiin nämä ja huoltaja välittömästi niin, että he eivät jäisi tällaiseen tyhjiöön jopa pidätyskeskuksiin kuukausiksi. Samoin monissa EU-jäsenvaltioissa ei edes yritetä etsiä lasten vanhempia, joten perheen yhdistäminen olisi tärkeää ja samoin eh, tulisi aina muistaa lapsen etu Sisiliassa ja Italiassa vastikään näin satoja lapsia saapuen veneissä. Ja kun puhuin heidän kanssaan, niin ensimmäinen kysymys oli, oli vanhemmat. Onko palauttaminen perheen piiriin kotimaahan lapsen etujen mukaista, mutta tästä asiasta on hyvin vaikea edes puhua monissa EU-maissa. Yksi matkustavat lapset äh, usein äh, kanavoidaan turvapaikkajärjestelmään heidän etujensa vastaisesti heitä kohdellen niin kuin ketä hyvänsä. Sitten viides asia. Tiedän, että tämä suosituksemme ei ole eh, kovinkaan suosittu, eh, mutta haluamme, että ollaan valmiita uuteen siirtolaismäärän räjähdysmäiseen kasvuun. Vaikuttaa siltä, että Euroopalla ei ole ei-suunnitelmaa A eikä B siinä tapauksessa, että että valtava siirtolaisvirta jälleen kohdistuu EU-hun. Turvallisuustilanne monissa naapurivaltioissa ei suinkaan ole parantunut. Ei ole ollenkaan todennäköistä, että siirtolaisten tulo Eurooppaan jotenkin pysähtyisi itsestään. Vuoden 2015 tilanne ei saa toistua. Kesti kuukausia ja taas kuukausia saada kontteja, IT-kapasiteettia, tulkkeja, apua Kreikan saarille. Me tarvitsemme helposti liikuteltavaa kalustoa. Tällaisia tapauksia silmällä pitäen tiedämme, että komissio on joitain varovaisia askeleita tähän suuntaan ottanut, mutta tätä tulee huomattavasti nopeuttaa ja vahvistaa. Kuudenneksi jotkut teistä esittivät Maltan puheenjohtajaa valtiolle tämän saman ajatuksen, mutta nyt tulisi ehdottomasti vahvistaa kansainvälistä suojelua tarvitsevien kotouttamista, näitä kotouttamispyrkimyksiä. Näin voidaan välttää tällaisen alaluokan luominen, joka vahvistaa sitten sosiaalisia eroja ja jopa muukalaisvihaa pakolaisten tulisi joutua osallistumaan kotouttamistoimiin ja heidän tulee kunnioittaa vastaanottavan maan lakeja ja järjestelmää. Lisäksi rohkaisisimme Euroopan parlamenttia tarkastelemaan sitä, miten ehdotuksemme voisivat edistyä tässä nykykeskustelussa ja mitä lisäehdotuksia mahdollisesti tarvitaan yhteisen turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi. Lopuksi kiinnittäisin huomionne tämän nopeutetun käsittelyn ehdotukseemme ei vastuuta voi siirtää Euroopan unionin ulkopuolelle. Epäilemme kovasti sitä, että nyt tämä toiminta siirtyisi kolmansiin maihin. Olemme nähneet ongelmat jo Kreikassakin. Mitenkä sitten tämä järjestelmä heijastuisi nyky- ja tämänhetkiseen keskusteluun? Euroopassa on, oli välttämättä käsiteltävä tätä asiaa 2016 ja katsomme, että nyt tulisi olla pakollinen vaatimus sille, että 30 prosenttia varoista käytettäisiin kotouttamiseen. Ei ole ollenkaan äh, ymmärrettävää, että äh, jotkut valtiot äh, eivät käytä juuri euroakaan kotouttamiseen. Sitten olemme yllättyneitä siitä, että joihinkin maihin ihmiset eivät jää kuin pakon edessä. Miksi sitten ihmettelemme pakolaisten määrien suuria vaihteluja eri jäsenvaltioissa? Kotouttamistoimia tarvitaan varoja tälle ja tätä tulisi valvoa vuositasolla. Eh, en ehtinyt nyt eh, puhumaan yksityiskohtaisesti Italian, Kreikan tai Turkin eh, tämänhetkisestä tilanteesta, mutta jos teillä on niistä kysyttävää, mielelläni vastaan. Kiitos paljon. Kiitoksia oikein paljon. Annan kollegoille nyt puheenvuoron ensimmäiseksi. Edustaja Lopes Aguilar. Thank you for your... Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta, herra Kosetel. Kiitos siitä, että saimme kuulla UNHCRn näkemyksistä. Me todella arvostamme työtänne kovasti. humanitaarinen kriisi on todella valtava. Me arvostamme työtänne todella. Haluaisin pureutua nyt kysymykseen, joka minua kiinnostaa ja huolestuttaa. Viisa, viisumisäännöstö esittelijänä haluaisin kysyä humanitaarisista viisumeista. Libe-valiokunnassa on pidetty lukuisia kuulemistilaisuuksia ja konferensseja ja monilta kansalaisyhteiskunnan edustajilta ja päteviltä panelisteilta olemme kuulleet, kuinka tärkeää on luoda laillisen maahanmuuton keinoja. Tämä estäisi sen, että monet, jotka pyrkivät Eurooppaan humanitaarisin syin, Heitä ehkä syytetään kuulumisesta tiettyyn etniseen ryhmään, ideologisen ryhmään, edustavan tiettyä uskontoa tai mitä tahansa. Tai heitä syytetään heidän yhteiskunnallisesta taustastaan. Ja tämä aiheuttaa kollektiivista henkilökohtaista vaaraa konfliktialueilla. Haluaisin kuulla tästä lisää. Usein vastustetaan sitä, että humanitaariset viisumit otettaisiin mukaan viisumisäännöstöön. Tätä jäsenvaltioissa vastustetaan. Olisi hienoa, että UNHCR muiden elinten ohella todella toisiasian esille niin, että saataisiin ravisteltua ilmapiiriä, jos aikaa kuluu. Näyttää siltä, että humanitaarisia viisumeita ei voida Euroopassa käyttää. Meidän täytyy muistaa tämä humanitaarinen ulottuvuus ja on katsottava äh, juridisia normeja, joita meillä tähän mennessä on ollut käytössä. EU-tuomioistuin on tuominut Belgian kuningaskunnan siitä, että se ei ole pitänyt kiinni tuomiosta, joka koskee Belgian juridista mandaattia antaa humanitaarisen perusteen viisumeita, joita syyrialaisperhe pyysi käydessään Libanonissa Belgian lähetystössä. Kiitos edustaja Femblad. Viimpari. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset UNHCRlle. Te teette äärimmäisen tärkeää työtä Äh, hädänalaisten ihmisten äh, pakolaisten tilanteen parantamiseksi. Luin tämän ehdotuksenne ja se on helppolukuinen ymmärrettävä, mutta silti minulla on koko joukko kysymyksiä. Erityisesti ajattelen tätä rekisteröintiehdotusta, ne vaiheittaista ehdotusta, kun järjestelykeskukseen päätyy ja sitten on seuraava vaihe, jossa katsotaan, onko turvapaikanhakijalla perhettä tai sukulaisia jossain EU-ssa. Ja sitten seuraava vaihe, jossa henkilö laitetaan siihen maahan, jossa hänellä perhettä tai sukulaisia on. Ensimmäinen kysymykseni liittyykin tähän, jos katsotaan nyt vaikkapa Saksaa tai Ruotsia, jotka ovat ottaneet vastaan valtavan määrän maahanmuuttajia ja pakolaisia viime vuosina. Ja nyt meille on sitten tarkoitus äh, antaa kiintiöt, mutta kun kiintiöt ovat täynnä, niin sitten kai henkilöt on tarkoitus lähettää toiseen jäsenvaltioon. Mutta entäpä äh, Ruotsin kaltaiset maat? Ähm, joissa perheen yhdistäminen on erittäin merkittävää äh, ja otamme paljon vastaan henkilöitä tällä perusteella. Jäsenvaltioilla on erilaisia sääntöjä juuri äh, sukulais- maahanmuuton suhteen, perheenyhdistämisen suhteen. Tämä ehkä kuulostaa joka monimutkaiselta, mutta entäpä jos ihmiset lähetetään sinne, missä heillä on niitä perheenjäseniä tai sukulaisia. Siinähän syntyy ongelma, jos, he, jos kiintiöt ovat täynnä. Sitten tämä uudelleenjako, joka ei oikein ole toiminut tähän mennessä, uudelleen sijoittaminen. Jos nyt vaikkapa tulokseksi tulee vaikkapa Liettua tai Espanjaa, Ehm, niin mitäpä jos ihmiset eivät suostu lähtemään johonkin jäsenvaltioon? Mitä sitten tehdään, kun ne suostuvat, eivät suostu menemään lentokoneeseen? Ehm, sitten puhuttiin yksin matkustavista lapsista siitä, että tulisi olla yhteinen järjestelmä myös iän määrittelemiseksi. Haluaisin kuulla, miten tämä on tarkoitus hoitaa, koska näissä Tämähän helpottaisi jäsenvaltioiden tilannetta. On jäsenvaltioita, jotka ikä määrittelevät, sitten on toisia, jotka eivät sitä tee. Esimerkiksi ranneröntgen on yksi tapa eh, iän määrittämiseksi. Voisitteko tästä kertoa vielä lisää? Kiitos. Gomez, please. Kiitoksia, Rova Gomez. Mrs. Gomez. Edustaja Gomez. Thank you, Mr. Kiitoksia, herra Kosher. Eh, teidän kannanotostanne. Me tarvitsemme tällaista voimakasta kannanottoa. Komissio tarvitsee sen. Ja kiitoksia näistä ehdotuksista, jotka olivat konkreettisia. Haluaisin kuulla lisää myös jakomekanismista EU-jäsenvaltioiden kesken, mitä mietitte niiden osalta, jotka kokevat painetta ja sitten varoituksenne ajatellen lapsia on järkyttävää, että me puhumme alaikäisistä, emmekä, e, emmekä muista, että puhumme lapsista, joita pitää kohdella lapsina, niin kuin tekin painotitte. Olen kiitollinen myös e, siitä, miten painotatte kotouttamista. Tämä on mielestäni myös tärkeä osa ongelmaa niin, että e, saadaan nämä toissijaiset ongelmat torjuttua mutta haluaisin kuulla teiltä tästä jakomekanismista, jota ehdotatte hiukan yksityiskohtaisemmin. Totta kai olette oikeassa siinä, että tämä pirstaloituminen, joka tällä hetkellä vallitsee EU:ssa, se tarkoittaa, että rekisteröinti ei toimi tehokkaasti. Josefa Venosa ja minä itse me olemme painostaneet, että pitäisi puuttua näihin ongelmiin, joita on nähty Kreikassa. He, heidät rekisteröitiin jo kuukausi sitten, mutta Portugalissa, joka ilmoitti, että on valmis vastaanottamaan pakolaisia, näitä hakemuksia ei mennyt sinne kuitenkaan kuukaudessa – eli kuukausi kului eikä mitään ole vielä tullut perille. Sehän on aivan järkyttävä tämä tilanne. Ja 600 eh, henkeä tästä tuhannesta 700 jo rekisteröitynyt. Ja minä kysyisin tästä tapauksesta. Sanottiin, että huolimatta siitä, että 600 eh, jo eh, joulukuussa rekisteröityi, ketään heistä ei ole määrätty mihinkään sisäiseen siirtoon. Sanottiin, että UNHCR ei halusi välttää sellaisen tulkinnan, että heille annetaan prioriteetti. Ei kyse ollut siitä, että heille annetaan prioriteetti tai ehkä jos kyse oli kansanmurhasta, niin silloin heillä kyllä pitäisi olla prioriteetti, mutta tässä ei ansaita kyllä mitään kielteistä syrjintää. Tässä on sellaista kuitenkin ollut, koska nämä hakemukset eivät ole menneet eteenpäin. Mikä on UNHCRn kannanotto tähän? Kiitoksia. Ja sitten edustaja Vaila. Kiitoksia. Minusta on myönteistä, kun katson, mitä johtopäätöksiä te tästä vaikeasta tilanteesta teette. Siitä huolimatta uskon ja pidän, pidän myönteisenä sitä, että sanotte, että tarvitaan laillisia maahantulokeinoja, joita ei tällä hetkellä ole, ja tähän pitäisi keskittyä. Painotatte kotouttamista, se on tärkeää. Ja uskon, että tästä tulee lähikuukausina entistä suurempi ongelma, ei pelkästään ihmisten kotouttamisen kannalta, vaan myös turvallisuuden kannalta, jos emme onnistu tasoittamaan tilannetta. On selvää, että tässä käytetään myös monenlaista propagandaa. Tämä yhteinen järjestelmä ei todellakaan toimi tarvitaan kuukausia tietojen käsittelyyn. On ennakkorekisteröinti. Jotkut pakolaiset rekisteröidään sitten huhtikuussa ja ovat kahdeksan kuukautta tässä ESI-rekisteröintivaiheessa. Tämä on absurdia. Jos näin toimitaan, ei tapahdu mitään. Erityisesti Kreikan tapauksessa – Olemme nähneet dramaattisia kuvia, ankara, ankaria talviolosuhteita. Kaikki se tapahtuu, mistä olemme varoittaneet. Meidän täytyy luopua monista poli- äh, byrokraattisista askeleista. Ihmiset eivät pääse siirtymään. Meidän täytyy todella katsoa, tämä olisi myös UNHCR koskeva kysymys, että saisimme aikaan työryhmän, joka todella ratkaisisi tämän ongelman. Jos, ja sitten toiset ongelmat, jos esimerkiksi nainen, joka on myyty, hän on ollut ISISin hallinnassa ja päässyt pakenemaan ja joutuu sitten kuukausia odottamaan, jotta saa tällaisen käsittelyn numeron. Mrs. Wikström, please. Thank you very much. Mr. Wikström, Kiitoksia kovasti, kiitoksia teidän alustuksestanne. Nyt kun luen tätä asiakirjaa, tätä esitettänne, tämä on todellakin meille merkittävä panos meille EU-ssa, koska tämä asiakirja edistää juuri niitä asioita, joita haluamme edistää. Eli perusoikeuksien kunnioittaminen, vastuut, solidaarisuus ja luottamus. Eli tämä on hyvin ajankohtainen asiakirja, mutta haluaisin tietää. Varmasti eh, tämä on vielä käsittelyssä tämä asia ja me yritämme saada aikaa yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää ja itse olen esittelijänä Dublin-asetuksessa. Tämä nyt on vaikeata saada jäsenvaltioita siihen mukaan, koska monet niistä vastustavat aivan huomattavasti eh, pelkästään se, että saadaan ne mukaan. Nyt se on sitova väline ja siinä vastuut halutaan jakaa jäsenvaltioiden kesken tietyn kiintiön mukaisesti, mutta haluaisin miettiä teidän miettivän hiukan tätä Dublin-ehdotusta, joka komissiolta tulee. Kun luen tätä asiakirjaanne, se sopii aivan täysin siihen, mihin te pyrittekin. Ja kun puhutaan nämä Dublin-asetuksista ja lainsäädäntövälineistä, joista puhutte ja jonka parissa teette töitä. Haluaisin vielä painottaa sitä, mitä tästä on sanottu. Minun mielestäni tämä on yksi niistä ongelmista, jotka liittyvät Dublin-ehdotukseen. Miten varmistumme siitä, että yksin matkustavat alaikäiset saavat suojan? Me tiedämme, että ainakin 10 000 nuorta tai lasta eh, viime vuonna katosivat he vain katosivat ja he, heitä väärinkäytetään ei pelkästään Euroopassa, vaan kaikkialla maailmassa tällä hetkellä. Joten haluaisin kuulla teidän kannanottonne hiukan laajemmalti, miten näemme me, näette meidän lähestymistapamme näihin haavoittuviin lapsiin. Mitä tulee sitten kotouttamiseen, minä olin huippukokouksessa, pakolaishuippukokouksessa. Ja eh, kotouttaminen on hyvin mielenkiintoinen kohta julkilausumassa, koska eh, täällä se on pääasiassa hallitusten ja viranomaisten eh, asia ja velvollisuus, kun tässä julkilausumassa ja YK-keskusteluissa kyse on koko yhteisön vastuusta, yksityissektori, koulutusjärjestelmät, yliopistot ja niin edelleen. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä, koska kuten tiedätte, tämä on kansallisia toimivaltuuksia, mutta meillä on kyllä hyviä kokemuksia ja esimerkkejä joita voimme jakaa, mutta ehkä voitte puhua aivan konkreettisin ehdotuksin tästä rekisteröintiosiosta ja lakisääteisistä velvollisuuksista ajatellen Dublinia. Kiitoksia. Mrs. Schlein. Kiitoksia edustaja Schlein. Thanks, uh, thanks. Kiitos, kiitos oikein paljon. Olen äh, kollegani Wikströmin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä oli kyllä hyvin mielenkiintoinen puheenvuoro tässä meidän keskustelussamme ja mm, arvostan kovasti ponnisteluja saada järjestelmä, joka tarjoaa eh, vaihtoehtoja turvapaikanhakijoille eh, ottaen eh, perheyhdistämisen merkittävimpänä prioriteettina huomioon. Ja millä olisi kysyttävää ja millä on huolenaihekin? Kysymykseni liittyy Dublin-asetusuudistuksen artiklaan 3.3, niin kutsuttu ää, hyväksymättömyyslauseke. Eli siis tässä puhutaan tästä turvallisten kolmansien maiden konseptista. Kuitenkaan tämä ei saa kaikkien hyväksyntää, eikä meillä ole yhteistä eurooppalaista luetteloa turvallisista kolmansista maista. Ja näin ollen äh, sitten ensimmäinen äh, saapumismaa voi päättää vapaasti, äh, voiko ylipäätään ottaa turvapaikkahakemuksen käsittelyyn, jos katsoo henkilön joko olevan kotoisin tai tulevan kauttakulkuna kolmannesta turvallisesta kolmannesta maasta. Ja tämä on kyllä mielestäni todellinen vaara. Näin saatetaan luoda sellainen suodatin, joka ottaa kiinni 70-80 prosenttia tulijoista. Ajattelen tässä nyt vaikkapa omaa maatani Italiaa ja sitten kun, entäpä jos sitten kumppanuussopimusten puitteissa muitakin maita aletaan pitää turvallisena Afganistan. Nythän meillä on Afganistanin kanssa yhteistyötä, joten katsotaanko sekin kohta turvalliseksi kolmanneksi maaksi. Eli Eikö tässä saateta luoda hyvin vaarallinen uusi toimintakenttä, jossa katsotaan, että edes hakemusta ei tarvitse olla käsittelyyn, koska saavutaan niin kutsutusta turvallisesta kolmannesta maasta. Ja näin ollen ihminen palautetaan ilman käsittelyä suoraan. Pidän tätä huolestuttavana, koska olen jo nähnyt näitä tapauksia, että hakemusta ei edes oteta käsittelyyn tällä perusteella. Ja pelkään, että nämä saapumismaat, joihin pakolaisia saapuu valtava määrä, ovat niin, niihin kohdistuu niin kovaa painetta, että ne mielellään ehkä jättäisivät osa hakemuksista kokonaan käsittelemättä tähän vedoten. Ja sitten kuulisin teiltä mielelläni vielä Kreikan saarista. Ymmärsin, että sieltä nyt ihmisiä siirretään äh, mantereelle, koska tilanne on aivan kestämätön. Kiitos. Edustaja Berg. Kiitoksia minunkin puolestani UNHCRlle teidän tekemästänne työstä ja yhteistyöstä. Minä olen äh, itse esittelijänä täällä, mitä tulee uudelleen sijoitukseen. Ja olen täysin samaa mieltä kanssanne, kun puhutte laillisten reittien välttämättömyydestä. Ja meillä täytyy olla erilaisia tapa, tapoja, kuten humanitaarinen viisumi, uudelleen sijoittaminen sekä luonnollisesti perheyhdistäminen. Mitä uudelleen sijoittamiseen tulee, olen tehnyt tiivistä yhteistyötä teidän toimistonne kanssa. Ja UNHCRn malli ähm, mielestäni on sellainen, että Euroopan unionin tulisi siitä inspiroitua ja rakentaa oma järjestelmänsä sen pohjalle. Tiettyjä, e, tiettyjä epäselvyyksiä ja puutteita mielestäni komission ehdotuksessa on, ja täällä Euroopan parlamentissa teemme kaikkemme komission ehdotuksen parantamiseksi, mutta ennen kaikkea katson, että meidän täytyy saada sellainen ohjelma aikaan, jossa myös pakolaisten määrä ja vastaanotettavien ihmisten määrä on kunnianhimoisempi, kyllä nyt vähintään 100 000 mielestäni. Erityisen vakavaa tässä on nyt se, että on olemassa myöskin kappale, artikla 4, jossa periaatteessa EU-lainsäädäntöön nivotaan EU-Turkki-sopimus. Tiedän, että te olette tätä vastustanut ja kuulisin tästä mielelläni teiltä lisää. Tässähän uudelleen sijoittamismallia tulkitaan aivan toisin kuin mitä UNHCR perinteisesti tekee. Me Euroopan parlamentissa teemme tosiaan huomattavasti työtä ja toivon, että saamme parannettua tätä asiaa erityisesti laillisten maahantuloväylien aikaansaamiseksi. Sitten vielä muutama sana. En nyt puutu siihen, mikä mielestäni on hyvää ehdotuksessanne, kuten esimerkiksi yksin matkustavien lasten tilanteen parantaminen, mutta tämä nopeutettu rajavalvonta tai käsittelyrajoilla. Tämä on mielestäni hiukan huolestuttavaa kuitenkin. Niin kauan kuin meillä ei ole toimivaa, oikeudellisesti mm, toimivaa järjestelmää käytössä, niin pelkään kyllä pahoin, että tämä saattaa vain johtaa perusteettomiin palautuksiin ja siksi olen aika kriittinen tämän tyyppisten menettelyjen suhteen. Kollegat täällä hekin ovat nostaneet esiin sitä, että emmehän me voi kokoontua tänne tänään puhumatta Kreikan tilanteesta. Sitä ei mitenkään voi hyväksyä. Me emme voi kopioida Australian mallia, jättää apua hakevat ihmiset kauas silmistämme, kauas mielistämme, kaukaisille saarille, mutta pelkään, että juuri näin on tässä nyt pikkuhiljaa tapahtumassa. Ja valiokuntaankin vetoaisin, että tämä asia meidän on nostettava esiin kissapöydälle. Sitten Maltan puheen, juu, lopettelen ihan kohta. Malta puheenjohtajavaltiona sanoi, että EU-Turkki-sopimus on kopioimisen arvoinen ja semmoinen voitaisiin tehdä vaikka Libyan kanssa. Itse järkytyn kovasti tästä. Kiitos. Kiitos. Tässä on vielä neljä kollegaa, jotka haluavat puheenvuoron. Ja varmasti kaikkia kiinnostaa kuulla vastaukset. Meidän täytyy aloittaa 15 maille äh, äh, yhteiskokous 11.50 äh, viimeistään. Ja sitten Sargentini, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä teen kanssanne yhteistyötä. Haluaisin ymmärtää, mitä UNHCR ajattelee nykyisistä uudelleen sijoittamisehdotuksista. Malin Björk näistä jo puhuikin. Uskotteko, että tämä johtaa uuden sijoittamisten lisääntymiseen Euroopassa? Itse tätä epäilen, kun luen tekstiä. Uuden sijoittamiseen liittyvät luvut Euroopassa ovat äärimmäisen matalia. Ne pitää saada ylöspäin ja kysyn, onko tämä oikein väline siihen? Arvostan kovasti tätä lyhyttä ja sitten äh, edustaja Kinga. Grazie, president. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Oli erityisen hienoa kuulla puheessanne, että puhuitte tästä yhteisestä rekisteröintijärjestelmästä ja sen yhteydessä kotouttamisjärjestelmästä. Tätä ennen kuitenkin mielestäni tarvitaan byrokraattista yksinkertaistamista. Ihmiset pitää tunnistaa ja heidän pitää olla alueella vain lyhyitä aikoja, kun he tänne tulevat. Valitettavasti se, että he jäävät vastaanottokeskuksiin pitkiksi ajoiksi, ei edistä kotouttamista millään muotoa. Tämä on nähty Italiassa ja Kreikassa. Italia on tehnyt hyvän ehdotuksen vastaanottamisesta, mutta valitettavasti se, että solidarisuutta ei ole, on johtanut siihen, että hanketta ei voida edistää. Kysyisin seuraavaa. Jotta hätätilanteesta päästään pois, eli että ihmiset viruvat näissä vastaanottokeskuksissa. Minkälaista strategiaa ehdotatte vastaanoton ja kotouttamisen suhteen? Itse tuen laajaa vastaanottoa eri alueille. Haluaisin kuulla teiltä tästä lisää. Vorrei esprimere la... Kiitos. Olen kiitollinen UNHCRlle näistä ehdotuksista, joita siltä kuulimme. Ja yksi virke tässä erityisesti kiinnitti niin Sanottiin, että jos laillisia keinoja ei pohdita maahanmuutossa, silloin syntyy tällainen underclass, laaja alaluokka tavallaan Eurooppaan. Haluaisin nyt selkeän kannanoton korkealta komissaarilta EU-Turkki-sopimuksesta. Se on herättänyt hämmennystä monessa paikassa, kuten täällä on sanottu, mutta edelleen tätä mallia käytetään ja sitä toistetaan – EUn Libya-sopimuksessa, vaikka maa on edelleen todella epävakaa. Libyan aluevesillä on nyt Italian sotalaivastoa. Ja se, mitä en ymmärrä, on, miten Eun turkki sopimus voi olla jonkinlainen malli, kun Kreikan saarilla on menossa äärimmäisen vakava humanitaarinen kriisi. Tästä huolimatta jatketaan ja sanotaan edelleen, että Euroopassa olevat pakolaiset, jotka ovat Kreikan kautta tulleet, voivat myös palata Kreikkaan ja tätä kautta lisätään Kreikkaan kohdistuvaa taakkaa. Sanotaan, että Kreikka-sopimus on hieno, vaikka Turkin puolella on ollut useita loukkauksia ja rikkomuksia sopimuksen osalta. Tilanne ei toimi ja haluan kuulla teidän näkemyksen, näkemyksen tästä. E, Voin puhua ihan lyhyesti. Olen kauhean huolissani siitä, miten ihmisiä Euroopassa tänä päivänä kohdellaan, kun puhutaan ihmiskaupasta, ihmisten salakuljettamisesta, jota tämän äh, pakolaiskriisin reunamilla todella myös tapahtuu. Ja kysyisinkin, että miten tätä voitaisiin torjua. Mielestäni rangaistukset eivät ole kyllin kovia nekään. Nämä ovat järkyttäviä ihmisoikeusrikkomuksia, rikoksia. Äh, kyse on jopa lasten seksuaalista hyväksikäytöstä, naisten samoin. Iloisesti täällä puhutaan keskusteluissa äh, näistäkin asioista ja kyllä totta kai on hyvää tahtoa turvallisten käytävien ja turvallisten reittien luomiseksi. Mutta onko tämä, onko tämä vain sanahelinää? Kun puhutaan näin valtavista siirtolaisvirroista, maahanmuuttovirroista, joita olemme jo kokeneet ja joita teidän sanojen mukaan tulemme vielä kokemaan, niin miten nämä humanitaariset käytävät saataisiin todella toimimaan? Kiitos. Kiitoksia. No niin, äh, nyt meillä on hyvin vaikea tehtävä niin, että saisitte vastata näihin kysymyksiin lyhyessä ajassa. Meidän täytyy 11.50 aloittaa yhteiskokouksemme EKon valiokunnan kanssa, joten hyvin lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti. Tämähän on mahdoton tehtävä, mutta yritän tosiaankin yksittäin käydä läpi näitä jatkossa, kun puhutaan jakojärjestelmästä ja komission ehdotuksesta. Siinä on hiukan ongelmia. Minä en pysty seitsemässä minuutissa kaikkiin vastaamaan. Ensinnäkin humanitaariset viisumit, me tuemme sitä täysin. Draama on se, että jotkut maat haluavat jatkaa Eh, hyvin diskreetisti, mutta sitten kun siitä puhutaan, niin, niin sitten eh, kysyntää on hyvin paljon, joten pitää eh, varmistua siitä, että on tietty ryhmä maita, joka lähtee tässä käyntiin. Minua huolestuttaa. Me, edi, me puolustaisimme humanitaarista viisumia, kun puhutaan perheen yhdistämisestä. Se on aika mahdoton, jos joku pakolainen elää Sudanissa ja sitten äh, jos on äh, läheisiä Euroopassa, hän ei voi lähteä Hartumiin. Ja äh, tässä perusasiat eivät ole kunnossa niin, että asiat toimisivat, joten retoriikka, jota jos puhutaan, että on tietty, tietty malli, johon pitää puuttua, kun puhutaan ihmiskaupasta. Tietenkin hyvä, että on on hyvät järjestelmät, me olemme samaa mieltä, mutta sitten kun ihmiset tarvitsevat kansainvälistä suojelua, tämä ei toimikaan ja on tiettyjä kahdenvälisiä sopimuksia. Ja sitten perheen yhdistäminen, miksi priorisoimme yhdistämistä. Se on äh, todellakin äh, totta ja todellisuutta Euroopassa. Tästä esimerkkinä äh, nuori eritrealainen, joka saapuu Eurooppaan tällä hetkellä. Poliitikoilla on kaksi vaihtoehtoa. Joko annetaan tämän henkilön muuttaa sinne, missä perhekin on Euroopassa, tai sitten laittomasti hän muuttaa, mutta hän muuttaa joka tapauksessa, joten meidän pitää varmistua siitä, että Euroopan lainsäädäntö edistävät tätä muuttamista, joka liittyy perheen yhdistämiseen. Meidän pitäisi valvoa sitä ja säännellä sitä enemmän kuin sanottaisiin, että sitä ei tapahdu. Mutta jos meillä nyt sitten on jakojärjestelmä, niin tämä henkilö pitää lähteä johonkin muualle jos henkilö ei halua eh, olla, eh, halua eh, siirtyä ja sisäistä siirtyä toiseen maahan, niin sitten ei enää saa oikeutta olla mukana tässä sisäisessä siirrossa. Se on solidaarinen järjestelmä olen kuullut, että olette äh, huolissanne nopeutetusta menettelystä. Äh, siinä tarvitaan tietenkin takeet, mutta olen ollut 30 vuotta jo YKssa ja jos näkee tunisialaisia, bangladesilaisia äh, tai jesidejä Irakista, niin ei kestä kuin tunti, että huomaa, tarvitaanko kansainvälistä suojaa vai ei. Se ei ole niin monimutkaista tämä uskottavuusarvio ja muut, ei tämä ole mitään rakettitiedettä, joten se pitää hoitaa ja se pystytään hoitamaan 60-70 prosenttia tapauksista, jotka tulevat Eurooppaan, voitaisiin hoitaa nopeutettua menettelyä käyttäen. Muissa tapauksissa voidaan eh, käydä läpi tarkemmin esimerkiksi eh, uskottavuusselvitys. Tässä puhuttiin myös alaikäisistä. Eh, pitäisi miettiä ensimmäiseksi lapsen parasta. Meidän pitäisi mm, miettiä sitä, eikä pelkästään nämä turvapaikkakysymystä. Kyse on usein perheen suojelusta, missä se on mahdollista ja milloin. Mutta ainakin meillä pitäisi olla järjestelmä, jossa on yhteys perheeseen. Sitten kotouttaminen. Nämä ehdotukset ovat yksityiskohtaisia ja ottaisin esiin yhden asian siitä, kun sanomme, että 30 prosenttia pitäisi käyttää kotouttamiseen vuodessa ja kaiken rahan ei pitäisi mennä valtioille myös eh, eri pääosastot komissiossa tekevät yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa. Kyseessä voi olla myös paikallisviranomainen ja nämä ovat kotouttamisviranomaisia. Valtio laatii kyllä kokonaisuudet, mutta eh, alemmalla tasolla hoidetaan asia ja eh, varoja pitäisi mennä muillekin toimijoille kuin hallituksille ja valtioille. Libya eu sopimus ei voi olla mikään, mikään sellainen, joka kopioidaan suoraan Libyan. Tietenkin töitä pitää tehdä vielä alkuvaiheessa. Itse olin Italiassa. 39 prosenttia niistä, jotka tapa, tulevat Italiaan, 39 prosenttia tarvitsee suojelua, loput eivät, joten ihmisten pitää palata omiin maihinsa eikä heidän olisi pitänyt lähteä alkuunsakaan. En, minulla ei valitettavasti nyt ole aikaa mennä muihin kysymyksiin. Sisäinen siirto, tämä on Euroopan EASON toimivaltuuksia, sisäiset siirrot, se ei ole meidän toimivaltuuksissamme, minkä tähden sitten ei mennä nopeasti eteenpäin. Jotkut ovat äh, poissa äh, sisäisen siirron järjestelmästä. Äh, siellä on 55 prosentin kynnys, se on aika älytöntä, mutta jotkut eivät ole vielä mukana tässä turvapaikkapalvelussa. Voidaan miettiä, että minkä tähden UNHCR uudelleen rekisteröi minkä tähden heidät sitten rekisteröitiin tuolla selvittelykeskuksessa. Miksi rekisteröidään heidät uudestaan, älkää minulta kysykö, mutta nämä asiat voitaisiin hoitaa paljon paremmin kuin mitä tällä hetkellä hoidetaan. Ei kyse ole pelkästään Kreikasta tai Italiasta. Meillä on sellaisia haasteita, joihin pitää mm, saada konkreettinen vastaus. Meidän pitää puuttua näihin kysymyksiin. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia vastauksistanne yhteistyöstä ja aivan varmasti voitte vastata yksittäisesti myös näihin kysymyksiin. Ja nyt hyvät kollegat, me olemme hiukan myöhässä, joten menisimme yhteiskokoukseen Ekon valiokunnan kanssa, talous- ja rahasioiden valiokunnan kanssa esityslistalla on, niin ne, jotka poistuvat, pyytäisin poistumaan hiljaa, jotta voimme mennä eteenpäin. Eli rahoitusjärjestelmän käytön estäminen rahanpesutarkoituksiin tai terrorismin rahoitukseen. Pyytäisin niitä, jotka poistuvat, että ne poistuvat nyt, jotta voimme jatkaa työskentelyämme salissa.